Eh, okei, okay, good morning. No niin, voisimmeko jatkaa kokoustamme? Meillä on pikkusen eh, sekavuutta tässä aikataulusuunnittelussa. Me odotimme useita kysymyksiä jäseniltä tällainen kyselytunnin aikana, joka meillä on aina toisena päivänä näin alkuvaiheessa, mutta nyt meillä on kaksi paikalla ja ainakin yhde, yksi on heistä vain eh, lyhyesti käsiteltävä. Ehdotankin, että aloitamme ja ehkä voisimme kuluttaa aikaa sitten tällaiseen epäviralliseen ad hoc mistä sitten tättäkin keskustella, koska kuulemistilaisuutemme alkaa kirjoituksista ja salista pidetyksistä niin vasta kello 10 paikallista aikaa. Itse asiassa meillä on aikaa tässä, joka on aika harvinainen juttu. Ehdotan, että menemme kohtaan kuusi kyselytunti. Ensimmäinen kysymys on kollega Lohpiilerin kysymys joka koskee suunnitelmia ja keskusteluja siitä, että poistettaisiin asevientikielto, asevientisaalto, joka koskee Kiinaa. Me olemme kuulleet ja ulkosuudenhallinnon yksiköiltä, että itse asiassa tämä kysymys on aivan liian poliittinen, mitä sitten tarkoittaakin, että eh, esittäisivätkin, että me etsimme tai haemme eh, tähän, vastausta tähän Rova Loppirin kysymyksiin korkealta edust, ulkopolitiikan korkealta edustajalta itseltään. Ilmeisesti tämä on mahdollista, mutta oletan, että voisimme käydä suoran ja avoimen keskustelun tästä, mutta Rova Lohbille, haluatteko te puhua tässä alkuvaiheessa joka tapauksessa jotain? Thank you. Kiitos ymmärrän, että tämä on sellainen kysymys, jonka pitää, johon pitää vastata parlamentar Ashton, mutta luulen, että tämä selitys on, se selitys, että se on liian poliittinen. Kaikki ihmisoikeusasiathan ovat poliittisia asioita, joten en voi hyväksyä tätä. Ja luulen, että kuulin myös, että vastauksen valmistelun oli viisi päivää aikaa. Mielestäni meidän pitäisi olla varovaisia. Minä opin tästä ihmisoikeusasiasta joka otetaan usein esille tässä valiokunnassa ja mediassa. Joten tämä pitäisi mielestäni olla se syy siihen, että tähän saataisiin vastaus ja että tämä pitäisi ottaa esille. Jos minulla on mahdollisuus, niin minä kysyisin tänä, kysyn tänä iltapäivänä Unkarin ulkoministeriltä, kuinka hän näkee tämän asian, koska asia koskee kaikkia jäsenvaltioita myös, ja tämä on sellainen keskustelu, joka tulee esille. Eli jos komissio ei pysty antamaan minulle vastausta, niin minun pitäisi sitten, pitää sitten hyväksyä tämä. Ja en tietysti ehkä laita ainoastaan kirjettä Ashtonille, mutta pidän tämän asian esillä. Very sensible. Tämä on hyvin järkevän tuntusta, mitä Rova Lohbiller sanoi. Ajattelin tässä vain ääneen. Ehkäpä meillä on toinenkin vakava ongelma, joka liittyy, niin, joka liittyy sääntöihin koskien jäsen, jäsenmaiden asevientiä aseiden vientiä. Nimittäin nykyinen säännöstö ei ole mikään sitova säännöstö, koska selvitin muun muassa sitä sääntöä, joka koski neuvoston asiapaperien saatavuutta vuonna 1999. Tuolloin asiakirjan saatavuudesta puhuttiin sitten, että miten tätä ei-sitovaa käytännössääntöä voitaisiin oikaista jäsenvaltioiden asevientisairaan osalta, koska luulen, että on todellakin korkea aika keskustella siitä, millä tavalla tästä saadaan sitova sääntö, joka sitten, jossa olisi seurantamekanismi ja avoimuus ja läpinäkyvyys ja niin poispäin. En ole varma, että tämä, etteikö tämä kysymys olisi oli myöskin liian poliittinen komissiolle vastattavaksi, mutta halusin vain ottaa tämän kysymyksen esille, koska luultavasti me, meidän täytyy pohtia hyvin äh, tarkkaan, että, että poistetaanko Kiinan asevientisaarto mutta meidän täytyy todellakin saada sitovat säännöt tähän. Ja herra Röds, onko oikein, että nykyiset säännöt ovat edelleenkin sitomattomia? Thank you very much. Uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä on sellainen asia, joka minun pitää varmistaa. Meillä ei ole täällä kollegoja, jotka voitaisi, voisivat vastata heitä, heti, mutta tämä on sellainen asia, jonka tarkastan kollegoilta. Niin haluaisin kiiltää, kiirtää Ronva Lokpiireliä ymmärryksestä ja myös teitä puheenjohtaja. Kyllä ihmisoikeus, ihmisoikeudet ovat aina poliittisia ja siksi valiokunta on sellainen, on AFETin alainen valiokunta ja siksi olemme tehneet kaikki nämä muutokset Lissabonin sopimukseen, jotta saisimme ulkosuhdehallinnon ja Van Rompuyn ja Ashtonin sellaisiin asemiin, joihin he kuuluvat. Ja tässä asia liittyy siihen näihin menettelyihin, joita olemme muodollisesti sopineet. Ja otamme tämän, nämä muodollisuudet erittäin vakavasti, koska tämä mahdollistaa sen, että vastaamme kaikkiin sellaisiin asioihin, joita alivaliokunnan vasta- jäsenet haluaisivat vastaukset muutaman päivän sisällä siitä, kun kysymykset on esitetty. Ja otamme erittäin vakavasti tämän. Me yritimme muutaman päivän aikaan kaikkien osastojen kanssa käsitellä tätä ja esimerkiksi tähän seuraaviin vastauksiin vastataan, mitkä liittyvät näihin kuntoutuskeskuksiin, mutta vastauksen valmistelu, se annetaan osastojen tasolla. Ja nämä muutama päivä, joka meillä oli tässä aikaa, niin me voimme antama, tuottaa vain sellaisen tuotteen, joka on tuotettu osastojen tasolla. Meillä ei ollut mahdollisuutta in, in, ilmoittaa kabinetille tässä poliittisessa hierarkiassa tätä kun tämä ei liity parlamentin asioihin, eli mitä me olemme tehneet tietyissä asioissa, vaan tämä on enemmänkin semmoinen tärkeä poliittinen kysymys, jossa kysytään Kiinan asekielosta, jos tässä tämä liittyy erityisesti Ashtonin kantaan asiaan, joten tämä tärkeä kysymys, se ansaitsee kunnollisen vastauksen, jota ei voida tällä osastojen tasolla antaa muutaman päivän sisällä. Eli tämä kiitos tästä ymmärryksestänne ja me odotamme sitä, että voimme vaihtaa ajatuksia tämän kyselytunnin aikana ja pyrimme kertomaan teille taas vastaukset kaikki kysymyksiin, mitä teillä on. Kiitoksia ja meidän täytyykin todennäköisesti haastaa teidän määritelmänne tästä todellisesta ja poliittisesta, missä kulkee kahden käsitteen välinen raja. No joka tapauksessa ehdotan, ehdotan että lähetämme kirjeen Rova Ashtonille. Ehkä me voisimme myös pyytää häntä, kannattaako häntä työskentelyä kohti sitovia sääntöjä. Ja Rova Lohbiiler voisi hoitaa tämän. Teemme sitten oikeastaan yhdessä. Ja tässä yhteydessä mainitsisin vain, että tämän päivän lehdissä on raportoitu herra Karimovin eilisestä vierailusta Euroopan unionin toimielimissä. Ja kuten muistanette, neuvosto poisti aseiden saaron kaiketi 2009, jossa oli kovin paljon erilaisia selityksiä, millä tavalla varmistettaisiin se, että ihmisoikeuksia parannetaan ja seurataan tuossa maassa, koska se on selkeä diktatuuri, eikä mitään muuta siellä. Kidutetaan ja murhataan ihmisiä. Tämä oli aika onneton vierailu ja se on nyt saanut aika paljon huomiota mediassa ja herra Barroso on ilmeisesti pakotettu nostamaan äh, ihmisoikeusasiat hieman vakavammalla tavalla kuin mitä hän oli alun perin kaiketi aikomus. Sitten seuraavaan kysymykseen, jonka minä esitin, joka koskee sitä ongelmaa, että, että nämä kuntoutuskeskukset äh, saavat, ovat saaneet ottaa, äh, milloin on pulma kirjoituksen uhrien hoitamisessa rahojen puutteesta johtuen tämä on sellainen huolenaihe, että tämä on hyvin tärkeä toimi, jota täytyy rahoittaa kunnolla. Ja kysymys onkin siitä, mistä tämä rahoitus voitaisiin varmistaa. Ja haluankin kysyä, pyytää herra Krötsiä komission ulkosuhdehallinnosta esittämään vastauksen tähän asiaan. Missä Patrice. Rouva Patrice, joka vastaa tästä asiasta. Hän vastaa tähän kysymykseen ja tämä Oui, merci, bonjour. D'abord, je voudrais... Hyvää huomenta. Haluaisin tässä ottaa esille pienet vaikeudet, joita meillä on ollut. Ja pyrit, kollegamme pyrkivät, äh, pyrkivät ratkaisemaan tämän. Voin vastata kysymykseen. Mitä tulee tähän kysymykseen, jonka Hautala esitteli. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. YK on rapor- erityisraportoija Novak on ottanut tämän asian esille. Kun tiedätte kiidotuksen uhrien käsittely on erittäin tärkeä ja kuntoutus. Me, meillä on tuhansia tapauksia, jotka liittyvät tähän Tämä on poli- äh, ulkoisen politiikan äh, väline, jota meillä on 90 prosenttia tapauksista ta- tapahtuu Euroopassa. Ja tätä, tätä rahastoa pyydetään äh, siis hiljalleen asteittain purkamaan. Ja Euroopan, tätä pyritään siis hoitamaan enemmän Euroopan ulkopuolisia uhreja ja resursseja pyritään suuntamaan ulkoisiin, asio- ulkoisiin alueille, joilla niitä enemmän tarvitaan. Ja me pyritään löytämään rahoitusta eurooppalaisille kuntoutuskeskuksille, eli pyritään saamaan Euroopan johtoinen rahoitus. Me olemme edistyneet näissä töissä jäsenvaltioiden kanssa, koska kansainväliset äh, pakotteet vaikuttavat siihen, että nämä asiat pitää saada, e, saada hoidettua ja kollegojen kanssa me olemme pyrkineet ratkaisemaan tällaista yhteisöllistä ratkaisua tälle. parlamentti on auttanut tässä, tässä siirtymävaiheessa ja tietysti tärkeää on se, että tässä, tämä, tämä rahaston lopettaminen ei tapahdu kidutuksen uhrien kustannuksella. Meillä on yli 5 miljoonan euron budjetti, joka mahdollistaa, mahdollistaa sen, että me voimme 2011 pitää saman tason yllä. Tähän pyritään myös vielä lisäämään rahaa, joten tästä tämän kohdalta ei ole ongelmia. 2012 nämä työt pyritään saamaan loppuun. Jos kaikki tapahtuu hyvin, niin tämä ei ole niinkään rahoituksen vähentäminen, vaan sen nostaminen. Ja toisekseen tämä on sellainen keskustelu, jota käytetään, voimme puhua tästä kollegojen kanssa ja tämä tapahtuu. Me tarvitsemme parlamentin tukea tässä asiassa ja erityisesti LIBE-valiokunnan tukea. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia tästä vastauksesta. Kysymys onkin siitä, että jos kaikki menee pieleen, niin sitten näitä rahoitusta vähennetään ja miten se voidaan estää. Ehkä voisimme saada jatkuuta tähän vastaukseen ja haluaisin tässä yhteydessä toivottaa tervetuloa professori Manfred Novakin, joka on entinen yhdistyneen kansakuntien kidustasioita koskeva tai käsittelevä erityistarkkailija. Hänkin voi kirjallisesti osallistua tähän keskustelua, jossa pohditaan kuntoutuskeskusten rahoitusta. Haluatteko puhua tässä? Thank you very much. Kiitos. On erittäin iloinen siitä, että olen jälleen täällä teidän kanssanne keskustelussa näistä asioista, jotka liittyvät minun entiseen tehtäväni. Ja tietysti tämä asia, joka koskee näiden kuntoutuskeskusten pitämistä elossa rahoituksen avulla. Tämä on erittäin lähellä minun sydäntäni, joten olin, sain paljon innostusta tästä, mitä sanottiin. Ja mä Euroopan ihmisoikeus- ja ihmisoikeusaloitteen, rahoituksen aloitteen vuoksi. Ja minun kokemukseni on se, että myös eurooppalaiset hallitukset eivät ole erittäin halukkaita antamaan rahoitusta näille kuntoutuskeskuksille. Ja mitä vain voidaan tehdä, niin niin toivon, että näitä vahvistetaan ja, tai ainakin pidetään tämä rahoitus Euroopan unionin osalta. Tämä olisi erittäin arvostettua. Kiitos. Kiitoksia, professori Novak. Aika, haluaako komissio lisätä tähän jotakin tai haluaako, haluatko kollegat kysyä jotakin? Selvä juttu. No, pidämme mielessä tämän, että parlamentti voi luoda painetta sen suuntaan, että rahoitusta saadaan jatkettua Nimittäin se on selvää, että tämä täytyy tapahtua Euroopan tasolla. Niin kuin professori Novak sanoi, jäsenvaltiot eivät aina koe, kanna vastuuta tästä. No sitten olemmekin oikeastaan kyselytunnin loppusuoralla, mutta ehkä voisimme jatkaa tietyistä tietyillä ilmoitusasioilla, joita ei eilen pystytty hoitamaan, koska aikaa loppui kesken. Näen nyt, että ihmisoikeusasioista puhemiehistössä vasta varapuhemies Macmillan Stock paikalla, niin ehkäpä voisimme todeta tiettyjä toimia, jotka koskevat Kiinaa, jotka ovat, asiat ovat lähellä hänen sydäntään. Muistanette, että, että puhemies Busek esitti lausuman edellisen äh, Strasbourgin istunnon avajaisten yhteydessä, joka koski Kao Shisengia. Tämä on sellainen asia, jota herra Väkyläskot on seurannut hyvin tarkkaan. Busek totesi, että, että tämä kiinalainen ihmisoikeusjuristi Gao Zhizhen on muodostaa huolenaiheen, koska hän on kadonnut. Gao Zhizhen, joka saatujen raporttien mukaan on kärsinyt kovin rankkaa kohtelua ja kirjoitusta hänen juttuunsa on ollut usein esillä parlamentissa ja haluankin vedota Kiinan viranomaisiin antamaan selvit- äh, uskottavan selvityksen hänen sijainnistaan ja kunnostaan. Edward, haluatko puhua tästä jotain? Kiitos. Minä toteutan, toivotan myös Novekin tervetulleeksi. Pyrin havainnoistamaan tätä kohtaa kertomalla tapaamisesta vuonna 2006 Kashi Shengin kanssa. Minun ymmärrykseni on se, että parlamentti pyrkii keskittymään tähän yksilön. Ja mielestäni tämä on hyvä. Pyritään korostamaan jatkuvuutta yksilöiden kohteluun liittyen. Ja pyritään määrittämään tiettyjä tapauksia ja tässä tapauksessa tämän henkilön tapaus. Me tiedämme että presidentti Obama on myös keskittynyt tähän tapaukseen. Käsittääkseni kahdessa tapauksessa, kun Kasheng, häntä kidotettiin siihen asti, että hän yritti itsemurhaa. Ja hän, hän oli lääketieteellisessä hoidossa ja oletus on se, että hän, te, he, te eivät halua, että hän kuolee, vaan että hän on ikään kuin elävänä kuollut. Tämä äh, hänen selitys on saa, julkaistu hänen vaimonsa toimesta Yhdysvalloissa. Meille ongelma on se, että Euroopan unioni Äh, se koostuu 27 jäsenvaltiosta ja jotkut niistä ottavat erittäin vastahakoisen asenteen yleisesti ihmisoikeuksiin. Erityisesti Kiina, kuten kaikki tiedämme, on taloudellinen nouseva mahti ja kansalaisten oikeudet on, ovat erittäin huonossa jamassa. Me valitettavasti Euroopan parlamentissa tuemme hallitusta to, toisin kuin jäsenvaltiot. Tämä antaa meille jotakin tiettyä vapautta, mutta myös vastuuta. Meillä on myös resursseja. Ja arvoisa puheenjohtaja, saattaisi olla hedelmällistä, jos meillä olisi sellainen mekanismi tässä alivaliokunnassa, jossa voitaisiin analysoida sitä, että kuinka me otamme tietyt aloitteet, kuten esimerkiksi se, että kuinka me keskitymme ihmisoikeuspuolustajiin, kuten esimerkiksi Kiinassa, mutta myös muualla maailmassa. Ja voitaisiin lisätä näihin jo olemassa oleviin prosesseihin, esimerkiksi Sakarovin palkinto on yksi esimerkki tästä. Ja se on tämän valiokunnan tehtävä tehdä se. Ja ajattelin, että voisiko teidän kauttanne kutsua tai pyytää äh, professori Novakia antamaan hänen ideansa tai ajatuksensa tästä. Yritän itse äh, mahdollista tai muodostaa tällaista rankaisemattomuus äh, työryhmää, jossa otetaan kansainvälisen rikostuomioistuimen prosessit huomioon. Eli meillä olisi konkreettisia eh, ehdotuksia, jotka sitten voisimme, joita voitaisimme, voisimme tukea rahallisesti ja jotka olisivat ikään kuin lisänä tähän tärkeään työhön, jota Euroopan unioni tekee ihmisoikeuksien alalla. Kiitos. Professor Novak. Professor Novak, haluatteko vastata eh, parlamentin varapuhemiehen puheenvuoron? Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluan vahvistaa tämän tiedon et, joka on selvästikin meille yhteistä tietoa, että hän oli jo käydä, siellä käydessä, niin se oli 2005 loppupuolella, jolloin alkoi virallisella vierailulla Kiinassa. Silloin oli äärimmäisen vaikeaa tavata Gao Shengia matkalla. Hän oli matkalla lentokentällä tapaamaan minua. Hän oli siellä moottoritillä sattui auto-onnettomuus, ja kun me tapasimme sitten julkisessa yleisessä ravintolassa, siellä oli seitsemän, kahdeksan tiedustelupalvelun kaveria koko ajan seuraamassa. Ja me havaitsimme ainoa paikka, missä voimme tavata, ja jossa saamme jonkin verran yksityisyyttä, olisi minun hotellihuoneeni. Ja totta kai hän oli selkeä, hyvä ää, tiedonlähde, mutta näissä suhteissa täytyy painottaa sitten, että hän oli se puolusti sekä Falun Gongia, mutta hän myös puolusti kristittyjä, kristittyjä, kristillisiä yhteisön jäseniä ja muslimeja, muslimvähemmistöjä ja niin poispäin. Hänellä oli hyvin laaja tavallaan asiakaskunta. Se oli yksi harvoja asianajotoimisto, joka teki tällaista työtä tuolloin Kiinassa. Ja pian sitten sen jälkeen, kun minun käyntini siellä oli päätöksessä. Ja sain sitten tietää olla sinne, että hänen asianajotoimistonsa oli suljettu ja hänet. Ja olin tähän sitten yhteydessä, yhteydenpito häneen oli suoraan, oli aika vaikeaa, mutta useissa yhteyksissä hän saimme selvää, että hän oli vahingoittunut itseään aika pahasti ja häntä pidettiin salassa, viilossa. Ja sitten tämä painostus tiivistyi, kun hänen vaimonsa oli päässyt äh, pois äh, Yhdysvaltoihin ja tämä sitten lisäsi vain äh, Gao Zhengin painostusta. Hänelle kuitenkin annettiin ihmisoikeuspalkintoja sekä Yhdysvalloissa että Itävallassa Bruno, hän sai Bruno Kreiskin ihmisoikeuspalkinnon, niin me yrittimme sitten järjestää sen, että hän, hän, hän, hän voisi tulla ottamaan vastaan tämän ihmisoikeuspalkinnon, mutta se ei ollut millään muotoa mahdollista. Ja Euroopan unioni oli kovin avulias tässä yrittäessämme mahdollistaa sen, että hän tai joku hänen perheestään olisi voinut tulla ottamaan vastaan tämän palkinnon. Sitten jälkikäteen me tiesimme enemmän tai vähemmän, missä häntä oli pidetty. Osittain myös, myös äh, se, johtuen siitä, että hän oli kidotettu ja painostettu, ei ollut enää, hän ei ollut enää halukas äh, puhumaan tai viestimään tästä ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Näin ollen ainoa tapa tavallaan pelastaa auttaa hänen henkensä olisi, että löytetään joku keino tai tapa saada hänet pois Kiinasta. Totta kai ehkä Yhdysvaltoihin, missä hänen perheensä on, mutta edelleenkin tiedän tietenkin, että tällä hetkellä, mitä tulee yksilöihin, nimenomaan Euroopan unia, joko parlamentti tai neuvosto tai komissio, ja ylipäätään EUn ihmisoikeusdialogissa Kiinan kanssa emme ole enää riittävän tehokkaita, mutta kuitenkin uskon, että painetta pitää pitää päällä, erityisesti hänen suhteensa. Ehkäpä jokin muukin ihmisoikeuspalkinto olisi paikalla. Hän on todellakin yksi huomattavimpia ihmisoikeusaktivisteja Kiinassa, joka on kärsinyt valtavasti. Yeah, thank you. Kiitoksia. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä keskustelu tästä asiasta. Ehkäpä voisimme sitten jättää Kiinan silleen. Ja ilmoitus, joka minulle tarkoitus esittää Venäjästä, on se, että että me, meitä järkytti eilinen terroristihyökkäys Moskovan suurimmalla äh, lentokentällä. Ja äh, puhemies Busek tietenkin puhui äh, kaikkien nimensä, kun hän pahoitteli tätä tapahtumaa ja hän esitti jo sanottu ostonsa uhrien omina, omaisille ja hän tuomitsi tämän terroristi-iskun. Nämä, tämä on edelleen tutkinnassa ja syyt tullaan varmasti täysin selvittämään ja ne, jotka ovat vastuussa, tullaan saattamaan oikeuden eteen. Mutta on toinenkin ilmoitus, joka koskee Venäjää. Muistan, että, että joulukuussa Ander Kiinan äh, mietinnössä parlamentti kehotti äh, jäädyttämään viisumit ja varat, joka koski juristi Madiskiä, joka kuoli vankilassa Moskovassa marraskuussa 2009. Uskottavan tutkinnan puuttuessa. Nyt on tapahtunut jokin kehitystä. Ensinnäkin kolme YK erityisraportööriä ovat avaamassa menettely, jossa tutkittaisiin tämä juttu uudestaan. Yksi Yksi koskee, tässä on kolme tutkimusta, joissa yksi on, koskee kidutusta. Tässä on tarkoitus laatia täydellinen selvitys näistä jutuista, joissa takana on brittiläinen kansalaisjärjestelmä Redress, ja tässä pyritään saamaan viranomaiset vastuuseen teoistaan, ja tämä on sellainen asia, jota täytyy seurata. Ja teidän pitäisi myös tietää, että puheenjohtajakokous on päättänyt, että, että täysistunnossa käydään keskustelu tietyistä tuoreimmasta kehityksestä oikeusjärjestyksen osalta äh, Venäjällä, joka, on, äh, joka tulee tapahtumaan sitten heinä helmikuun täysistunnossa Strasbourgissa. Viimeinen ilmoitusasia on, e, koskee Venäjän federaatiota, joka koskee Inusetiaa. On jatkuvasti huolia näistä kadonneista henkilöistä kaksi, lisää, kaksi tapausta lisää on tullut tietoa nimeltään Rova Zalina Elhorojeva ja herra Israel Torchkov. Ja tässä on jälleen kirjoituksesta kysymys. Olen henkilökohtaisesti ottanut yhteyttä Ingushetian oikeusasiamieheen, jonka valtuuskuntamme tapasi syyskuun alussa Ingushetiassa ja hän pyysi häntä tutustumaan näihin tapauksiin ja me olemme saaneet jonkin verran uutisia asiasta ja näin ollen, näin ollen tiedämme, että, että Inglishetien presidentti aikoo, herra Jevgorov aikoo tutkia näitä tapauksia. Toivottavasti tämä on hyvä merkki, mutta sitähän ei koskaan tiedä. No niin, meillä on vielä jonkin verran aikaa jo, jo keskusteluun ennen kuin siirrymme itse kuulemistilaisuuteemme kidutuksesta ja salaisista pidätyksistä voi olla hyödyllistä keskustella ehkäpä Tunisian tilanteesta jonkin verran, koska tietänette, että alivaliokunta on oleellinen osa tätä parlamentin valtuuskuntaa, jonka parlamentti lähettää Tunisiaan ensi viikolla kolmas päivä helmikuuta alkaen. Luulenpa, että tärkeä uutinen meille olisi se, että tällä hetkellä Tunisian poliitikot ovat neuvottelemassa neuvoston luomisesta, joka tulisi seuraa, se valvomaan sitten väliaikaishallituksen toimia. Ja tämä on seurantaa näistä vaatimuksista, näille joita kansa on esittänyt hallituksen eroisen suuntaan. On sanottu, että tämä valvontaneuvosto huolehtisi vallankumouksen suojelemisesta ja sitä johti tämän presidentti Ben Alin katoamisen jälkeen. Ja sen, tar- sen tulisi huolehtia myös oppositiopolitiikkojen oikeuksien vaalimisesta ja, ja e, jotta sitten hallitseva puolue voisi olla yhteistyössä näiden kanssa. Tämä on toivottavasti hyvä uutinen, mutta ensi viikolla, kun menemme Tunisiaan, niin tulemme tapaamaan uskottavia ihmisiä joutumatta kummalliseen tilanteeseen jolloin meitä syytettäisiin siitä, että me puhuisimme vain vanhojen puolueiden edustajien kanssa. Toivottavasti tällä saadaan aika tasapainoinen keskustelutilanne. Minulla on syytä uskoa, että herra Birds ulkosuudenhallinnosta voisi lausua jotakin Tunisian tilanteesta ja siitä, miten ulkosuudenhallinto on mukana näissä keskusteluissa ja mitkä perspektiivit ovat näkyvissä. Ehkä voisitte lausua muutaman sanan. Thank, you, Mrs. Chair. Well... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että tietysti tämä on yksi niistä meidän prioriteeteistamme, jota me seuraamme päivittäin ja monia kertoja päivässä näitä, näistä, näitä kehityksiä. Ja meillä on myös valtuuskunta paikalla ja nyt ulkosuhdehallinnossa meillä on ikään kuin yhteistyöryhmä, joka ottaa yhteyttä kollegoihin monilla, monilla osalli, osastoilla myös ihmisoikeusyksikössä, jotta voisimme seurata tätä tilannetta mahdollisimman tarkasti ja ottaa huomioon tai tehdä tietyt lausunnot, esimerkiksi Ashtonin lausunnot. Ja Toinen asia on se, että me pyrimme valmistelemaan EUn mahdollisimman tuen vaaleihin ja kaikilla näillä rintamilla olemme erittäin kiireisiä tällä hetkellä. Ja meillä on myös tapaaminen ulko, ulko valiokunnassa ensi viikolla, jota valmistelemme. Kiitoksia, tämä oli hyödyllistä tietoa. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Rova Lohviileri ja varapuhemies Mick Villanskot. Thank you. According to my... Kiitos. Minun tietoni mukaan nämä ei ehkä ole täydellisiä tietoja, mutta monet poliittiset vangit on vapautettu on ollut haastatteluja joidenkin kanssa ja kun toimittajat kysyvät, että onko meillä nyt kokonainen kokonaiskuva siitä, että kuka oli pidätetty ja kuinka paljon ja ketkä vangit ovat maan sisällä, niin mitään vastausta ei voitu antaa. Ja ovat haastatelleet jotakin kansainvälisiä, kansallisia kansalaisjärjestöjä. Ja ajattelin, että jos voisitte, voitaisiin puhua siitä, kuinka pitkälle on päästy siitä että tiedoissa, että kuka on kärsinyt mitä ja kuinka paljon. Minulla ei ole tästä vastausta. Me kuulemme usein, että ne, jotka ovat poliittisessa oppositiossa tai ammattijärjestöissä, niin he arvostelevat EUn politiikkaa, kun EU on tukenut liian paljon tätä auktoritaattista hallintoa ja ollut erittäin hiljainen siitä, että kun saataisiin ihmisoikeusasiat parannettua. Ja mitä he sanovat on se, se että he eivät ole niinkään vihaisia tai etkä halu, he eivät halunneet jatkaa EUn kanssa, mutta he pyytävät anteeksi pyyntöä. Ja kuinka voitaisiin keskustella delegaatiossa tästä kysymyksestä esimerkiksi? Yeah, thank you for this too. Kiitoksia näistä <clears throat> hyödyllistä huomioista ja ideoista. Macmillan Scott, kiitoksia puheenjohtaja Tunisiasta. Luulenpa, että puheenjohtajakokous on aivan oikeassa lähettäessä valtuuskunnan Tunisiaan, ja te olette sen yksi puheenjohtaja. Tunisia on ollut äh, aikamoisen pelon aihe äh, ihmisoikeusaktivisteille monta vuotta. Ja tilanne varmastikin laantuu ja rauhoittuu. Ja me toivomme parempaa tulosta on varmastikin oikein, niin kuin Ruvalo Piller sanoi, että pitäisi keskittyä vahvasti niihin, jotka ovat vielä edelleenkin vankilassa. Joo. Tulevan hallituksen kyky ja mahdollisuudet parantaa tilannetta on keskeistä niin, että Tunisia – kun se on ollut aikainen niin takaperäisen ajattelun malli, että se voisi olla eh, eh, tällaisen edisty, edistysmielisen ajattelun malli tuossa osassa maailmaa. Esittäisin myös nyt sen kun olemme kiinnostuneet Egyptinkin tilanteesta vuosien mittaan, että tämän päivän protestit eh, Egyptissä, niitä pitäisi pitää hyvänä. Ja ehkäpä olette samaa mieltä puheenjohtaja siitä, että suositeltaisiin parlamentin puhemiehelle – että hän Euromed parlamentaarisen yleiskokouksen työvaliokunnan jäsenenä hän voisi lähettää tuen ilmaisun niille arabimaille, jotka, tai niille arabimaailmassa, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia ja poliittisia vapauksia. Ja tiedän esimerkiksi, että herra Albaradei tukee näitä protestiliikkeitä Egyptissä ja minusta parlamentin puhemiehen pitäisi tehdä samoin. Minä ainakin rohkaisisin häntä siihen tässä yhteydessä ja toivon, että ehkäpä voisitte puhua myös tämän puolesta. Kiitos. Niin. Reagoisin tähän viimeiseen kohtaan. Ensi viikollahan parlamentti hyväksynee päätöslauselman Tunisian tilanteesta – ja me, sillä me tavallaan annamme opastusta, evästystä äh, delegaatiolle ja valivaliokunnalle. Me ehkä me voitaisiin kehittää tätä ajatusta, millä tavalla voimme edistää ihmisoikeuksia ja demokratisoitumista ja ilmaista tukemme arabimaailmalle ylipäätään. Ja sitten kun sitä, mitä Rova Lohbiller esitti meidän, siis meidän alivaliokuntamme osuus ja rooli tuossa valtuuskunnassa voisi olla se, että, että me erityisesti keskittyisimme poliittisiin vankeihin ja heidän olosuhteisiinsa. E, myös me Tunisiassa myös perustettu tällainen oikeudenmukaisuus- ja oikeuskomissio näin vallankumouksen e, pyörteissä. Ehkä voisimme olla yhteydessä myös tähän komissioon, jotta voisimme nähdä, minkä tyyppistä prosessia siellä ollaan kehittelemässä tutkimalla niitä rikoksia, joita edellinen hallinto on tehnyt Tunisiassa. Varmastikin tämä on kovin kiinnostavaa tavata ystävämme kansalaisyhteiskunnassa, jotka, niin kuin muistatte, viime syksynä oli, oli valtavasti väkeä tulossa Tunisiasta tähän, tähän alivaliokuntamme selvittämään sitä, millä tavalla hallinnon ote on tiukentunut ja puheenvapaus ja mielipiteenvapaus oli heikentynyt erityisistä rikoslain muutosten yhteydessä. Tämä tämän kuuluisan 61a-artiklan eh, hyväksymisen myötä. Onko muita puheenvuoroja Tunisiasta? En nyt haluaisi aloittaa vielä eh, tätä kuulemistilaisuutta, kun olemme ilmoittaneet, että se alkaa kello 10. Mikä olisi teidän opa neuvonne? Pitäisikö käynnistää vai, vai pidetäänkö viiden minuutin tauko? Mm? Yeah. Okay, because... okay, koska näen, että vieraamme ja kollegamme ovat nyt kuitenkin jo täällä, niin ehkäpä hiljaisuus on myöntävä vastaus, eli voisimme aloittaa. Toivottavasti tervetulleeksi puhujamme tänään. Ensinnäkin entinen yhdistyneiden kansakuntien erityistarkkailija kirjoitusasioissa – herra Manfred Novak, joka on tunnettu myös äh, Euroopan yliopistojen ihmisoikeuskeskuksen keskeinen voima, ja tämähän on hyvin lähellä meitäkin. Meillä tulee olemaan tilaisuus kuulla häneltä, koska yhdessä kolleganne Matti Scheininin kanssa laaditti raportin viime keväänä salaisista pidetyskeskuksista. Ja tämän raportin julkistaminen synnytti aika lailla ristiriitaisuuksia, mutta tämän raportin sisältö on kovin tärkeä. Ja, ja, mutta se, mitä myös tapahtui, että Amnesty International tutustui tarkemminkin näihin väitettyihin yhteistoimiin EUn jäsenvaltioiden toimesta Seijan kanssa tässä kansallisessa terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja me olemme, meillä on Rova Hall täällä Amnesty Internationalista. Hän kertoo tästä raportista enemmänkin. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi kollega Carlos Coelho tähän kokoukseen. Herra Coelho, tehän puhuitte Äh, Lopes Aguilarin kanssa, joka äh, on Libekon valikoiden puheenjohtaja. ja Minä olin kolmantena pyörän mukana, kun puhuimme siitä, että voisi olla korkea aika Euroopan parlamentille selvit, tutkia tätä äh, uudelleen tätä FAVA-mietintöä, joka on viime vaalikaudelta. Ja tehän johditte tuota tutkintavalikuntaa tuolloin näistä salaisista pidätyskeskuksista. Minä muistan, että kirjassa mainitsitte, että nämä tuoreet Wikileaksin paljastukset, joissa ovat yhden lisäsyyn siihen, että pitäisi katsoa uudelleen, minkä tyyppistä informaatiota Euroopan parlamentti ja tuolloinen tiedonjohtavainen tutkintavaliokunta ylipäätään sai tuohon aikaan ja oliko jonkinlaisia aukkoja tuossa vaiheessa. Olen hyvilläni nähdessä, että tässä alivaliokunnassa, joka mielestäni on tavallaan äh, turvallisin paikka Euroopan parlamentissa puhua tästä on siis ilman kaksoistandardeja, ilman ennakkoluuloja, josta olen kovin iloinen. Tänään aamupäivällä meillä on tilaisuus nähdä, miten Euroopan parlamentti voi ja voisi edetä näissä asioissa. Ja ensinnäkin pyytäisin professori Novakia puhumaan ja esittämään me, meille asiasi. Ja nyt voin, olen iloisessa voidessani sanoa, että meillä on aikaa. Puhukaa kaikessa rauhassa ja meillä on tällainen PowerPoint-esitys tässä takanamme. Herra Novak. Again, many thanks. Jälleen kerran paljon kiitoksia. Haluaisin painottaa sitä, että tein kuuden vuoden ajan, kun tutkin erityis, toimin erityisraportoijana, niin olin erittäin kiitollinen meidän läheisestä yhteistyöstämme erityisesti tämän alivaliokunnan kanssa, mutta myös muiden Euroopan unionin toimielinten kanssa. Olemme työskennelleet yhdessä tiiviisti, erityisesti tämän alivaliokunnan kanssa näissä tutkimuksissa, kun olemme tutkineet ihmisoikeustapauksia ja salaisia pidätyksiä. Ja tämä raportti perustuu myös joissakin määrin aiempiin tutkimuksiin Euroopan neuvoston kanssa yhteistyössä ja erityisesti ja Euroopan unionin, Euroopan parlamentin kanssa. Tämä tutkimus tehtiin, kuten jo sanoittekin, rouva puheenjohtaja Martin Scheinin kanssa, joka on YK erityistarkkailija ja it, minä itse. Ja sitten tässä oli mukana kaksi työryhmää, mielivaltaista vangistamista käsittelevä työryhmä ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä työryhmä. Ja me teimme tämän omasta aloitteestamme. Tämä tarkoittaa sitä, että me otimme huomioon myös ohjeet YK, YK neuvostosta ja meidän pitäisi yhdistää yhteis- tai yhdistä voimamme ja nämä tässä raportissa. Ja tietysti tämä liittyy mandaattiin, on tietysti puhutaan mielivaltaisesta vangitsemisesta, tahdonvastaisista katoamista ja tietysti Martin Scheinin mandaatti liittyy tähän. Kuten sanoitte jo, niin meitä kritisoitiin rankasti, vaikka tämän koko valmisteluprosessin aikana meillä oli läheinen tiivis yhteistyö kaikkiin hallintoihin ja meidän pääasiallinen tavoitteemme on tässä tai fokuspiste on terrorismin vastainen sota, mutta tämä tietysti tässä otetaan mukaan muita maita, esimerkiksi Venäjä, Kiina, Sri Lanka ja niin edelleen. Ja niillä ei ole su- suoraa yhteyttä Seijaan salaisiin pidätysohjelmiin. Me saimme myös jonkinlaista yhteistyötä aikaiseksi esimerkiksi vastauksia kysymyksiin monilta valtioilta ja yhteensä 66 valtiota on mainittu näiden ää, salaisten pidätysten yhteydessä terrorismin vastaisessa sodassa – ja tässä on otettu edelliset ja nykyiset ö, toiminnat mukaan. Ihan aluksi haluan lyhyesti sanoa, mikä on salainen pidätys ja sitten otan esille jotakin meidän päätelmiämme ja keskityn siihen, kuinka Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat tässä mukana, kun otetaan huomioon jotakin niitä seurantatietoja, joita meillä on. Mutta pitäisi sanoa, että minun mandaattinen erityisraportoijana loppui 31. lokakuuta viime vuonna. Salainen pidätys määritellään siten, että ihmiseltä otetaan pois hänen henkilökohtainen vapautensa ja häntä pidetään salaisesti vangittuna salaisessa paikassa, mitä, mitä niitä ikinä haluakin kutsua, mutta se saattaisi olla myös tunnu, tunnettu paikka. Esimerkiksi Guantanamo Bay oli tunnettu paikka, mutta ihmiset silti pidettiin siellä jossakin osassa salaissa. Ja tämä liittyy myös Bagramin ja muihin pidätyskohteisiin. Eli tämä ei tarkoita sitä, että me otamme huomioon ainoastaan epäviralliset pidätyspaikat. Toisekseen tämä henkilö on eristyksissä, eli hänellä ei ole minkäänlaista yhteyttä ulkomaailmaan. Oli se sitten minkä elimen kanssa tahansa tai suoraa yhteyttä omin äh, perheenjäsenin tai asianajajiin ja niin edelleen. Lisäksi on tärkeää, että ne, jotka ovat, hallitsevat näitä pidätyskohteita, niin ne yleensä kieltävät sen, että henkilökohtaisesta vapaudesta on luovuttu tai he eivät anna minkälaista tietoa tästä paikasta. Eli tämä liittyy läheisesti tähän tahdonvastaisen katoamisen määritelmään. Ja kaikki tapaukset, joita meillä otettiin esiin tässä raportissa, niin on sellaisia, että ihmiset on pidetty salaisessa vankeudessa. Ja samalla tässä on erittäin vakavasti rikottu ihmisoikeuksia. Oli se sitten laajasti, tai yleensä laajasti tätä voidaan ajatella myös rikollisuutena ihmisyyttä vastaan. Tietysti kidutus liittyy tähän läheisesti. Puhutaan sitä, että tämä liittyy siis haltaa kohtelua tai kidutusta tietyn ajan, pitkän ajan aikana. Tätä voitaisiin määritellä kidutukseksi. Me emme tietysti tiedä salaisessa paikassa, että onko näitä ihmisiä kidutettu vai ei, mutta sekä tämän kadonneen henkilön että perheelle, niin tätä laajassa äh, merkityksessä voidaan ajatella puhua kidutuksesta. Ja samaan aikaan tietysti salaiset pidätykset niin kutsutussa ihanteellisessa no, niin kutsutusti ihanteellinen paikka harrastaa kidutusta, koska kukaan muu ei tiedä, että ihminen on siellä ja että häntä kidutetaan, eli hän on täysin voimaton niiden edessä, jotka häntä pitävät vangittuna. Ja jos ihminen tapetaan myöhemmin, niin kukaan ei tiedä, että mitä hänellä on tapahtunut. Kuten sanoin, tässä on mukana 66 maata, 44 maata vastasivat erittäin yksityiskohtaiseen kyselylomakkeeseen. Tietysti kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, erityisesti vaikeimpiin kysymyksiin. Niihin ei aina vastattu. Suurimman, suurin osa hallituksista ei vastannut niihin. Me perustimme tämän tutkimuksen myös haastatteluihin, joiden noin 30 entisen vangitun kanssa, jotka olivat peräisin monista maista. Ja tietysti me yritimme myös koota kaikki tiedot, mitä vain siihen aikaan saatiin käsimme ja mitkä meillä oli myös pääsy tiettyihin tiedostoihin, joten pyrimme kokoamaan mahdollisimman paljon tietoa mitä vain ikinä saimme, ja, jotta voisimme koota tämän tutkimuksen. Otimme mukaan vain sellaista tietoa, jotka me kaikki neljä olimme, josta olimme vakuuttuneita näiden todistusten perusteella. Ja että nämä, se otettiin huomioon, että nämä ovat uskottavia tietoja ja todisteita. Ne ovat ainakin todisteita, jotka ovat tarpeeksi vahvoja siitä seurannasta, jotka liittyy näihin tutkimuksiin, jotka, ja että kaikkien hallitusten huolenaiheet otettiin esille. Tietysti oikeudelliselta kannalta ei ole kysettäkään, salaiset pidätykset ovat, rikkovat kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja ja oli kyse sitten konfliktin alueelta tai muualla, esimerkiksi Afganistanissa. Tietysti niin kutsuttu sota terrorismia vastaan vahvisti vain näitä salaisia pidätyksiä. Ja tämä, tietysti nämä salaiset pidätykset menee, ne on tapahtunut kauan aikaa, niitä on jo tapahtunut kauan aikaa esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa 70-80-luvulla ja myös muissa paikoissa, mutta ne ovat eri, luonteeltaan erilaisia kuin niin kutsutussa Yhdysvaltojen sodassa terrorismia vastaan. Ja kaikki liittolaiset, olivat ne sitten suoria liittolaisia tai muita, niin ne toimivat muissa maissa. Ja niin kutsutut valtakirjapidätykset, niitä oli myös muissa maissa. Silloin kun me lopettelimme tätä raporttiamme, eli helmikuussa 2010 pitäisi myös tähän lisätä, että oli vahvaa vastustusta siihen, että me emme lopulta pystyneet esittämään tätä raporttia ma- maaliskuussa ihmisoikeusneuvostossa Genevassa, koska ne, jotka vastustivat, olivat erityisesti Pakistan, joka oli puheenjohtajana tuo, tuolla aikana, mutta myös Venäjä vastusti ja moni muutama muu ää, vast, maa vastusti, mutta ei Yhdysvallat. Ää, tuohon aikaan Obaman hallinto oli erittäin yhteistyökykyinen ja pyrki vahvistamaan tai takaamaan, että me voisimme keskustella tästä tutkimuksesta maaliskuussa, mutta kompromissina tämä sitten myöhästettiin kesäkuun istuntoon ja silloin Genevässä meillä oli dialogi, vuoropuhelu, mutta sitä käytettiin enemmänkin sitä, että valtiot syyttivät meitä siitä, että me teimme tämän tutkimuksen ja me rikoimme niin kutsutua menettelysäännöstöä ja et, eivät niinkään ottaneet huomioon meidän päätelmiämme tässä keskustelussa. Sellais, en ole tietoinen mistään tapauksissa, jossa tästä, näitä, näitä salaisia, äh, salaisen va- pidätysten vastuuhenkilöt tuotiin oikeuden eteen. Tässä on lyhyt äh, tai äh, kartta eri maista, jota käytimme tässä tutkimuksessa. Vihreät maat ovat erityisesti latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, ovat sellaiset maat, jotka harjoittavat salaisia pidätyksiä – menneisyydessä ovat harjoittaneet niitä. Ne, jotka ovat merkitty keltaisella, ovat maita, jotka ovat mukana salaisissa pidätyksissä Bushin hallinnon terrorivastaisessa sodassa tai taistelussa. Eli nämä maat ovat läheisimmät liittolaiset He joko tekevät yhteistyötä näissä valtakirjapidätyksissä tai muissa tapauksissa, antavat tietoa, ovat mukana kuulusteluissa, ovat osallisina näissä tapauksissa. Palaan vielä tähän asiaan myöhemmin. Tässä on mukana myös joitakin Euroopan maita. Ja punaisella merkityt maat ovat meidän tietojemme mukaan, kun saimme loppuun tämän tutkimuksen, niin nämä maat olivat mukana salaisissa pidätyksissä. Kun puhun niin kutsutusta valtakirjapidätyksistä, niin tietysti tämä liittyy läheisesti poikkeuksellisiin luovutuksiin, jotka ovat enemmän tai vähemmän kaikissa tapauksissa palautuskielon vastaisia tai sen, sitä rikotaan. Nämä ovat sellaiset hallitukset, jotka käyttävät vanhoja pidätyskeskuksia, mutta tekevät ne tai antavat niiden käy, ne sijaan käyttöön. Ja klassinen esimerkki tästä on ää, Egypti, Syyria, Marokossa, Pakistanissa, e-, Djiboutissa, Uzbekistanissa – ihan vain mainitakseni muutamat maat, joissa CIA kuulusteli terroristiepäilyjä niin kutsutuissa valtakirjapidätyskeskuksista, jota, jotka, jota hallitsivat nämä hallinnot, mutta jotka olivat Seijan suorassa vallassa. Tietysti on paljon tiedustelua yhteistyötä eri valtioiden välillä, eurooppalaisten valtioiden ja Yhdysvaltojen välillä. Sitten on lentokoneet, joita Seija käytti, jotka saivat laskeutumisluvan monissa Euroopan maissa. Ja sitten oli myös lyhyen aikavälin val- vapauden riistoa ennen kuin nämä tai epäilyt myönnettiin, luovutettiin Seijalle. Esimerkiksi Ruotsin poliisi on ollut yhteistyössä Seijan kanssa ennen kuin pidätetyt vietiin Egyptiin tai yhteistyö italialaisten ja Seijan kanssa Milanossa. Makedonia otti herra Kadimastin pidätetyksi ennen kuin hän lennätettiin sitten myöhemmin pois maasta. On olemassa monia tapoja, joten, joilla muut hallitukset tekevät yhteistyötä tai olivat mukana ja osallistu, osallisina näissä salaisissa pidätyksissä. Sitten tulen Euroopan unioniin. Tämä ei ole tietysti mitään uutta tietoa, mutta luulen, että kun perustamme tiedot näihin tutkimuksiin, niin me saimme aika paljon lisätietoa, jotka korostivat ja vahvistivat näitä päätelmiä, joka Martina oli 2003 ja 2005 välillä oli salaisia pidätyskeskuksia Seijalla ja nämä olivat Puolassa esimerkiksi, jossa me tiedämme ainakin kahdeksan pidätettyä, jotka pidettiin siellä 2003-2005 välisenä aikana. Osaksi tämä on myös vahvistettu Puolan tiedustelupalvelun toimesta ja tiedämme ainakin yhden uhrin, joka oli al-Rahim al-Nasiri ja häntä pidettiin tässä sodassa tai taistelussa terrorismiin vastaan pidätettynä. Sitten oli kaksi ihmistä, jotka häntä kiduttivat Puolan maaperällä. Ne nimiä ei ole vielä annettu. Albert ja Mike, ja Mike ovat etunimet. Heitä kuulusteltiin ja me tiedämme, ketkä ihmiset ovat. Heitä ovat, on kaksi erillistä virallista tutkintaa ja minä olin mukana yhdessä ensimmäisessä äh, käsittelyssä ja kuulin juuri, että yksi uhri sai viime viikolla tämän virallisen uhrin aseman. Ja tämä on se tapaus, joka varmasti kaipaa lisää tutkintaa ja erityisesti tutkintaa Puolassa. Lisäksi tiedämme, herra al-Nashirista sen verran, että tämä klassinen tapaus, hän oli aluksi Taimaassa ja Puolassa ja sitten hänet siirrettiin Marokkoon, Guantanamoon ja takaisin Marokkoon. Ja sitten tiettynä aikana, 2004-2006 välisenä aikana, hänet sitten lopulta lähetettiin Guantanamo Bayhin ja siellä, tai nyt hänen olinpaikkansa ei tiedetä, on erilaisia ajatuksia tästä ja yksi esimerkiksi olisi se, että hän olisi Jordanissa, jossa kävin minun 2006 kesäkuussa virallisen vierailun aikana ja siellä minulla oli vahvoja osoituksia siitä, että Jordania on käytetty myös tällaisena, tällaisessa keskustoiminnassa. Romania. Tutkimukset jatkuvat. Me tiedämme joistakin lennoista, CIAn lennoista, jotka laskeutuivat mm, sotalentokentälle Romaniassa, sotilaslentokentälle Romaniassa ja, ja väitite, vä, väitetysti ää, täällä on todennäköisesti pieni vankila Bukarestin alueella. Kiinnostavaa on myös se, että nämä kolme eri keskusta Puolassa, Romaniassa ja Liettuassa, ne rakennettiin hyvin samanlaisilla tavalla, jotta ne voitaisiin myös ö, ö, piilottaa. Liettuassa Liettua otettiin mukaan myöhemmin 2004 näihin salaisen pidätysten ohjelmiin. Ja kuten tiedämme, niin meidän tietojemme mukaan ainakin kahdeksan terrorismin epäiltyä on pidetty täällä 2005 vuonna. Meillä on tiedot ainakin kahdesta seijaan pidätys- tai vankilennosta. Tähän liittyy tutkimus, mutta valitettavasti tämä lopetettiin viime viikolla, koska todisteita ei ollut. Mutta meidän tietojemme mukaan on olemassa melko vahvoja todisteita ja tutkimuksia pitää tehdä enemmän. En mene käy läpi näitä kaikkia suosituksia, nämä varmasti tiedetään hyvin, mutta yksi tärkeimpistä meille on se, että tämä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen, että sellaisissa tilanteissa, jossa on hyvin paljon tietoja väitteistä ja on todisteita salaisista pidätyksistä ja tutkimuksia, niin kaikki nämä tutkimuksen pitää hoitaa asian asianmukainen viranomainen ja syytetyt pitää tuoda oikeuden eteen ja toisaalta pitää myös antaa näille uhreille tehokasta kuntoutusta ja tukea ja korvauksia monien kansainvälisten ihmisoikeusasiakirjojen mukaisesti, mukaan lukien YK kirjoituksen vastainen sopimus. Ja tietysti tulevaisuudessa pitää ottaa huomioon tämä lisäpöytäkirja, joka liittyy kidutukseen ja kansainväliset mekanismit pitää ottaa huomioon näiden pidätysten estämiseksi. Ihan lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne tällaiseen hankkeeseen, joka liittyy tut- kiidotukseen, jonka instituuttini Vienassa viennissä, jota se toteuttaa. Ja tässä keskitymme moniin maihin, joissa vierailimme ja hankkia eurooppalainen ihmisoikeuksia ja demokratia aloite on mukana. Tässä tämä on yksi esimerkki, koska meidän raportti on aika pitkä ja siinä on paljon tietoa erityisesti erityisistä kidutus- tai pidätyspaikoista sekä yksilöistä, jotka meidän tietämme mukaan pidettiin siellä, niin tämä voi helposti löytää tästä kartasta, kun katsotte nämä, nämä kohdat eri paikoista, niin saatte heti ne kohdat tästä raportista, jotka liittyvät näihin asioihin. Eli näette sen, että missä tämä henkilö pidettiin pidätettynä ja nämä eri pidätyspaikat ja mitkä tiedot siitä saadaan. Ja sitten näistä nämä ovat linkkejä muihin lisätietoihin. Tämä on helppo tapa saada tietoja. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin pyydän, että käytte täällä internetsivustolla. Kiitos erittäin paljon ja olen iloinen siitä, että olen täällä ja odotan hedelmäistä keskustelua. Kiitos erittäin paljon. Thank you very much. Kiitoksia, professori Novak. Tämä oli kovin valaiseva esitys. Nyt meillä on selkeä kuva myös tästä, näistä kansainvälisistä normeista, jotka, jotka äh, säätelevät näitä äh, pidätyksiä ja mitä olette siitä, että kaikki vastuulliset saadaan on Sitten seuraavaksi puhuu Julia Hall, joka on ihmisoikeusjuristi, joka on laatinut tärkeän <clears throat> raportin Amnesty Internationalille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitän puheenjohtaja Hautalaa, että hän on kutsunut Amnesty Internationalin esittelemään tänään eh, ja tälle valiokunnalle, valiokunnalle eh, oman raporttinsa. Kiitän myös Manfred Novakia hänen kymmenen vuoden eh, työstään erityisraportöörinä YKssa. Ja kansalaisjärjestöt, tämä on auttanut kansalaisjärjestöjä, muun muassa Amnesty Internationalin työtä viimeisten vuosien aikana – Tänään haluan tehdä neljä asiaa. Ensinnäkin tietyssä järjestössä puhun hieman tästä työn taustasta, jota Euroopan parlamentti on tehnyt tässä ja miten tämä työ on otettu vastaan. Antaisin teille niin ikään jonkinlaisten päivityksen maista, ei välttämättä yksityiskohtaisia tietoja pidetyskeskuksesta ja kansainvälisestä kirjoituksesta, vaan siitä, mitä on tapahtunut Euroopassa vastuun kysymyksessä olemme nähneet, että USA ei ole minkäänlaista vastuullisuutta näistä eh, salaisista pidätys- ja kirjoituskeskuksissa, mutta Euroopassa meillä on eh, tiettyjä havaintoja. Meidän on tärkeää huomata, että tiettyjä asioita on tapahtunut Euroopassa ja että me sitten otamme, tästä, eh, otamme tämän huomioon. Neljäs asia, että sanoa ehkä muutaman sanan, ei kovinkaan paljon – niin Wikileaksista, koska tässä on viime kuukausien aikana saatu paljonkin tietoa. Uutta näyttöä on tullut esiin ja näin ollen voidaan jatkaa vastuullisprosessia. Wikileaksin vuodot nostavat huomiota myös, kiinnittävät huomiota myös kans, kansalaisjärjestöissä näistä pidätys, pidätysraporteista. Tämä on mainitsemisen väärti. Ja lopuksi sitten haluan tehdä erilaisia tiettyjä suosituksia Euroopan parlamentille – ja tälle alivaliokunnalle ja myös live-valiokunnan jäsenille, joita, joista tunnen eräitä. Ensinnäkin, mitä aikaisemmin on tapahtunut? No, tämä on kovin kiinnostava asia, että meillä on kolme kolme kansainvälistä raporttia, jotka koskevat näitä kansalaisia pidätys- ja kidutuskeskuksia. Tämä vuoden 2006-2007 laadittu sitten DIP raportti äh, mietintö vuodelta 2007, niin nyt aivan äh, tämä YK on äh, raportti salaisista pidätyksistä. Näin ollen meillä on selkeästi näyttöä ja tutkittua aineistoa, jolloin kenenkään ei pitäisi näin epäillä, että olisiko, olisiko näin todellakin tapahtunut, oliko todellakin salaisia pidätyskeskuksia Euroopassa vai niin, ja niin poispäin. Minusta on äärimmäisen tärkeää muistaa, että nyt meillä on pitkä meillä on, meillä on syvällistä äh, raportoitua näyttöä näistä ihmisoikeusrikkomuksista, jotka ovat tapahtuneet näiden operaatioiden, operaatioiden yhteydessä. Ja nyt kun totean, että mitään vastuullisuutta ei löydy USAssa varsinkaan. On todellakin Amnesty International on huolissaan siitä, että nyt kun tämä kaikki työ on tehty kansan, hallitusten välisellä tasolla, niin meillä on hyvinkin vähän seurantaa. Ja silloin kun puhun suosituksista sitten esityksen lopuksi, ne liittyvät kiinteästi siinä ajatukseen, että meillä on vielä paljon tehtävää ja näin, nämä, nämä raportit eivät missään tapauksessa ole ikään kuin loppusuora tämän ottelun loppusarja. Te kaikki tiedätte, että tämä saattaa kestää vuosikymmeniä tämä työ, jos, ja se vaatii todellakin tuskallista seurantaa ja, ja se vaatii oikeudellista yhteisöltä toimia, toimia ja myös hallituksilta. Ja jos jonkinlainen viesti tästä voisi lähteä liikkeelle, niin ja mikä me haluaisimme välittää tänään, se on se, että me ei ole vielä tämän työn päässä, vaan toivottavasti Euroopan parlamentti jatkaa työtä tälläkin saralla. Ja sitten siirryn tähän ma- maakohtaisiin päivitykseen. On kovin kiinnostavaa, että on, päivityksiä löytyy paljon, paljon kiinnostavia toimia Euroopassa, jotka liittyvät vastuullisuuteen. Nyt sanon tämän. Ei ole kysymys niinkään hallituksen tai poliittisesta tahdosta, vaan että kukin tapaus, jonka otan tässä esille, niistä löytyy tietyissä tietty, tiettyjä sankareita, jotka ovat ottaneet tämän asian esille. Ja puhun tästä sitten tämän esityksen mittaan. Minun maapäivitykseni tietenkin voisi olla laajempi kuin professori Novakin, koska keskityn pidätyksiin, kidutuksiin ja salaisiin luovutuksiin, kidutuksiin ja salaisiin pidätyksiin. Ensinnäkin aloitan Saksasta. Kuten monet teistä tietävät, Saksa teki monivuotisen parlamentaarisen tutkinnan asiasta, jossa oli kymmeniä todistajia, jossa kuultiin, ja satoja ja tuhansia asiakirjasivuja, jotka liittyvät pidätyksiin ja kuulusteluihin, Saksan tiedustelu- ja sotilasviranomaisten toimesta ja Saksan osalta. Ja tämän tutkinnan mittaan opposition parlamentaarikot harmistuivat tästä puutteellisesta yhteistyöstä viranomaisten kanssa. He esittivät sitten Saksan puolustuslakituomistuimen kanteen. Ja se työ, joka nyt on saatu päätökseen, niin samaan aikaan kun e, Saksan perustuslakituomioistuin totesi, että Saksan hallitus on rikkonut Saksan perustuslakia olematta täysin yhteistyöstä, yhteistyössä tämän tutkintovaliokunnan kanssa, tämä, tämä tietysti kiinnostaa kaikkia, että Saksan perustuslakituomioistuin on tehnyt tällaisen päätöksen, joka on kirjattu paperille, jossa ja silloin kun tämä raportti tuli, siinä käytiin läpi kaikki kaikkia Saksan mahdollisia toimia näissä operaatioissa ja näissä väitetyissä kidutustoimissa. Ja näitä kaikkia selvityksiä tutki tämä tutkintavaliokunta. Ja tärkeää Amnesty Internationalin kannalta on tässä yhteydessä se, että mitä sitten todellakin perustuslakituomioistuin on päättänyt silloin, kun se sanoi, että hallitus ei ole ollut yhteistyössä parlamentin kanssa, joka on kuitenkin se valvova elin tässä tutkinta- ja, tiedosteluasiassa Ja miksi tämä raportti ei sitten tullut takaisin, miksi sitä ei seurattu, minkä, mitä seurauksia tällä raportilla sitten pitäisi, olisi pitänyt olla, ja tästä on käyty Vaksassa. Ja esimerkiksi professori Novakin selvityksessä todettiin, että Saksa jäi ikään kuin yksin. Silloin kävi ilmi, että, että Samar oli ollut Syyrian pidetyskeskuksissa Meillä on paljon juttuja Saksan osalta, joita toivommekin, että nämä eivät jää pois kiinnostuksen kohteesta. Sitten kun jatkaisin, meidän täytyy tuntea nämä tapaukset Italiassa, syytteet 23 USA-kansalaista kohtaan vuonna 2009 joulukuussa Milanon syyttäjäviranomaisten toimesta. Te tietänette, että 23 amerikkalaista CIA-agenttia olivat sekaantuneita kidnappaukseen, joka koski egyptiläistä Amor, Omaria. Heidän tuomionsa 2009 oli ensimmäinen tuomio ja tänä päivänä he ovat ainoat rikostuomioon saaneet missään paikassa siitä syystä, että ne olisivat sekaantuneet näihin pidätyksiin ja, ja luovutuksiin ja kidutuksiin. Nyt on kiittisen tärkeää tietää, että Italiassa nämä agentit eivät kärsineet tuomioita kidutuksessa. Heitä ei tuomittu, heitä ei tuomittu luovutuksessa. Heillä oli yksi syy ainoastaan, se oli kidnappaus ja laiton, äh, lainvastainen henkilö kiinniottaja. Ja nyt me pidämme tietenkin näitä tuomioita hyvänä, niin on kuitenkin huomattava, että se ei koskenut niitä asioita, jotka ovat kansainvälisiä rikoksia – nimittäin tämä tahdonvastainen katoaminen ja kidutus. Me nyt vetoomus tuli näissä jutuissa 2010 joulukuussa ja siinä puhuttiin näistä amerikkalaisista italialaisista agenteista ja siinä lisättiin rangaistuksia amerikkalaisia agentteja kohtaan, mikä ei välttämättä ole huono asia. Kuitenkin siinä myös pidettiin kiinni siitä, että korkeat italialaiset tiedostoviranomaiset jäivät ellekin salaan. Oli kysymys korkeista italialaisista virusviranomaisista, jotka nämä asiat pidettiin edelleenkin salassa ja onkin kovin kiinnostavaa Boris Novakille ja erityisesti Martin Scheininin kannalta, joka on YK on erityisraportööri, niin nämä salaisuudet ovat todellakin kriittinen asia ja ne edelleenkin estävät estävät työtä kohti vastuullisen noudattamista. Ja tiedän, että Dick Martin tekee raporttia tässä asiassa Euroopan neuvostossa. Mutta Italiassa olemme todellakin nähneet, että jälleen ne, jotka ovat korkealla asemassa, jotka ovat olleet kriittisiä tiedustelupoliittisia päätöksiä, heidät päästetään kuin koira veräjästä. Ja rohkaisikin ihmisiä, nyt kun te käytte läpi tätä itse asiaa, niin teidän on syytä huomata, miten maat suhtautuvat vastuullisuuteen näissä asioissa. Tässä on nähtävä selkeästi, että hallitukset eivät, äh, eivät äh, saa suojella näitä äh, tekijöitä äh, tiedusteluviranomaisissa ja sotilasviranomaisissa. He eivät voi pitää näitä salassa. Tämä ei ole mikään syy äh, sille. Niitä ei voida käyttää käyttää äh, siihen, että voitaisiin perustella näitä ihmisoikeusrikoksia, kuten äh, kidutusta ja salaista pidätystä ja luovutusta. Professori Novakki puhuikin Liettuasta ja aika äh, suuri pettymys oli viime viikolla, kun syyttäjä Vilnassa päätti tutkinnan suhteessa virkavallan väärinkäyttöön kolmea virkamiestä vastaan – Tämä on erityisen suuri pettymys Amnesty Internationalille, koska me tavamme näitä aikanaan syyttäjäviranomaiset marraskuussa 2010, meillä on pitkä tapaaminen. Heidän mielessä vakuutettiin tuolloin, että kaikki tutkintalinjat käytetään tähän tutkimukseen mukaan lukien mahdollisuus saada mandaatti tutkinnolle, että sitä laajennettaisiin viranomaisiin asti ja ihmisoikeusasioihin asti, että oli mahdollista, että tämä oli mahdollista että ja, ja tämä vietäisiin loppuun asti tässä on kyllä melkoinen pettymys, kun me saimme viime viikolla tiedon, että tämä tutkinto, oli, tutkinto oli saatu päätökseen. Amnesty International kuitenkin kehotti, kehotti syyttäjien viranomaisia sitten viemään tämän asian loppuun asti, ja silloin näin vakuutettiin. Ja me sanoimme, lähetimme heille myös kirjeen, jossa pyysi, johon liittyy lisätieto, jossa oli kysymys kahdesta tietystä pidätyslennosta, ja me toivoimme, että, että tämä tutkinta voitaisiin avata uudelleen. Ja meidän kannaltamme nyt, kun tämä tutkinta oli hyvin näin äh, kapea-alainen alun perinkin, niin me toivoimme, että adekvaatit painostustoimet eri ryhmien taholta mukaan lukien tämä alivaliokunta, että me näkisimme uuden äh, äh, tutkinnan alkavan Liettuassa Makedoniasta tiedä, Kader al-Masri, joka on saksalainen ja liberonilaistaustainen. Hänet pidätettiin joulukuun lopussa 2003. Häntä pidettiin 23 päivää hotellihuoneessa, jossa häntä kuulusteltiin ja uhkailtiin ennen kuin hänet kuulu, häntä kuljetettiin muihin paikkoihin. El Masri on mielestäni melkoinen avainhenkilö tässä koko asetelmassa, kun puhutaan salaisista pidätyksistä ja kidutuksista. Hän on kokenut kaikki mahdolliset muodot tässä kaltoinkohtelussa. Häntä on, hän, hän, hän on Yhdysvalloissa, Makedoniassa, hänen juttunsa oli keskeinen seikka Saksan parlamentaarisessa tutkinnassa. Tänäkin päivänä Karita al jo, joka jota on brutaalisti kohdeltu ja hänellä ei ole minkäänlaista vastuuta missään muodossa. Ja suurella tyydytyksellä me saimme tiedon, että hänen juttunsa oli otettu esille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa viime vuonna, ja hänen juttunsa on viestitty Makedonian viranomaisille. Edelleenkin se painostus, jota me halusimme nähdä Makedonian suuntaan, joka on valtio EU-jäseneksi, Makedonian viranomaiset ovat tähän mennessä äh, kieltäytyneet kaikesta yhteistyössä hänen juuri äh, asianajajansa kanssa. Me toivommekin, että Euroopan tuomioistuinprosessi olisi jotain sellaista, että, että johon Makedonian viranomaiset suostuisivat lähtevään mukaan, jos kuitenkin Al-Mahar Kanadassa on vastaavanlainen äh, tapaus, mutta Khalid Al-Masri oikeastaan kytkee monet Euroopan hallitukset tähän juttuun. Ja professori Novak puhui Puolasta jo ja siitä, että Puolan tutkinta Euroopassa tuntuu olevan tällä hetkellä ehkä, ehkä kiinnostavin tai hedelmällisin ja syvällisin on kaksi nimettyä uhria, Anna Shiri, Adam Spera, ja e, nämä Nimet mainittiin salaisessa pidetystutkimuksessa, ja kovin kiinnostavaa on tämä, on tämä nimenomaan tässä yhteydessä, koska John W. Bushin muistelmissa, puhut, jotka julkistettiin viime vuonna, siinä entinen presidentti tunnusti että antaneensa luvan vesikidutuksen perän osalta kohdalla. Ja, ja teknisesti tämä on myönnetty sille, e, tämä on sen tunnustaminen siihen, että on hyväksytty kidutus. Ja tämä edellyttäisi välitöntä rikostutkintaa presidentti Bushin toimien kohdalla ja, ja siitä, että miksi hän ylipäätänsä antoi luvan kidutukselle. On kiinnostavaa nähdä, miten tämä juttu etenee Puolassa senkin, kun muistamme, mitä kehitys on edennyt USA-puolella. Kiinnittäisin tänne kahteen myös Romaniaan. Siellä on hyvin kiireinen niin tapaus, että Romania on tietyllä tavalla pysynyt immuunina kaikkien, kaikkien painostustoimien suhteen, on sitten YK tai EU tai Euroopan neuvoston taholta tai eri kansalaisjärjestöjen taholta, se on jatkuvasti kieltänyt kaikenlaisen mukanaolon missään suhteessa CIAan luovutus- ja salaisiin pidätysoperaatioihin. Huolimatta, että näyttöä on kertynyt aivan huomattavasti, ja niin kuin olemme nähneet tässä YK erityisraportissa, tätä ei voida missään tapauksessa hyväksyä, että Romanian hallinto edelleenkin kieltää tämän mukana olonsa, vaikkakin näyttöä on ja onkin ehdottoman tärkeää tässä yhteydessä, että ne meistä, jotka todellakin olemme kiinnostuneita ihmisoikeusasioista, että me luomme painetta äh, Romanian hallinnon suuntaan, jotta näitä käytänteitä tutkittaisiin ja jotta annettaisiin vastaus äh, uskottavalla tavalla tässä seurantaprosessissa, äh, joka liittyy Euroopan anteeksi, YK selvitykseen. Sitten lyhyesti Ruotsista. Ruotsin viranomaiset ovat Keisarin sairaan kohdalla ovat ryhtyneet useisiinkin toimiin sen varmistamiseksi, että saadaan kunnollinen valitusmenettely aikaa, mutta tässä vaiheessa entinen kanta. Tämä on kiinnostavaa tietää, että entinen kanta, joka on esitetty, se sisälsi paljon enemmän kuin pelkästään humanitaarinen korvaus. Kun molemmat ovat saaneet huomattavia rahasummia ikään kuin korvauksena heidän kidutuksistaan, mutta tämä kanne, äh, valitus kattaa muutakin, se valitaan äh, korvauksen, muunkin korvauksen kuin pelkästään rahallisen, rahallisen korvauksen. Me emme ole nähneet Ruotsin viranomaisten vielä esittävän äh, tätä, näitä muita asioita kuin pelkästään rahallista korvausta. Minusta on hyvin tärkeää meidän kannalta, jonka teemme työtä näiden asioiden tiimoilla, että jotka haluamme saada oikeutta uhreille. Että meidän täytyy ymmärtää, että oikeutta uhreille on paljon kattavampi asia kuin pelkästään rahallinen korvaus. Siinä mielessä minä rohkaisisin teitä tutustumaan tapauksiin, kuten Mahalo Arara, joka on, on saanut korvauksia Kanadassa, että Akilan saari Ruotsissa, niin voidaan kysyä, että onko tämä riittävästi. Onko tämä riittävää noin moraaliselta kannalta ja sitten kansainvälisen oikeuden kannalta? Hehän ansaitsevat enemmänkin tämän valitusprosessin yhteydessä. Ja lopetan sitten yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Vuodesta 2004 lähtien Amnesty International on vedonnut Britannian viranomaisiin, että siellä ryhtäisiin kattavaan tutkintaan koskien Britannian mukanaoloa kidutus- ja, ja pidetysmenettelyissä. Nämä, näitä on esitetty vuodesta 2004 lähtien, niin olemme, olemme havainneet nyt sitten, että 2004, äh, että David Cameron on maininnut, että tällainen kansainvälinen virallinen tutkinta suoritettaisiin näiden syytteiden kohdalla. Sen jälkeen olemme olleet varovaisen optimistisia, että Britannia voisi antaa meille pohjan tai foorumin e, sanoa, että mikä on ihmisoikeusvalitusta koskeva tutkinta ja mitä se vaatii Euroopan ihmisoikeusyleissopimukselta ja mitä tämä edellyttää muilta viranomaisilta ja minkä tyyppisiä näyttöjä voidaan käyttää ja minkälaisia viittauksia voidaan käyttää. YK on tutkinta tässä on varhaisessa vaiheessa – ja se koskee meitä kaikkia tässä alivaliokunnassa ja kansalaisjärjestöissä. Ja meidän täytyy todeta, mitä me haluamme. Ja voidaan olla varovaisen optimistisia, koska tämä paneeli on ollut innokas sisällyttämään ihmisoikeusjärjestöt tähän prosessiin. Ja uusi erityisraportööri Vendes tulee myös puhumaan tämän paneelin kanssa niistä asioista, mitä tähän ihmisoikeuspakettiin ylipäätään kuulee. Niin kuin tiedätte, on erilaisia vaali- äh, alu- aloja öö, tässä tutkinnassa. Britanniassa Guantanamo on yksi, yksi oma tutkintalinjansa e, ja yksi koskee bangladesiläisiä ja sitten ja tuorein on tämä pakistanilaisten tapaus. Ja rohkaisinkin edelleenkin tässä vaiheessa, kun asiat ovat vasta lähtemässä liikkeelle, niin äh, rohkaisen teitä lähtemään mukaan ja luomaan painetta Britannian hallintoa kohtaan niin, että tämä prosessi saa sellaiset kunnolliset tulokset aikaan, jotta nimet myös, ihmisten nimet myös sanottaisiin, että, että mitään tutkintaa ei estetä ja mahdollisia syytteitä ei estetä. No niin mitä nyt sitten täytyy saada aikaan seuraavaksi. Ja tässä minä palaan Wikileaksin ne jotka ovat tehneet tätä monta vuotta. Ja yksi heistä on professori Novak. Wikileaksin vuodot eivät kertoneet meille kovinkaan paljon, mitä me emme olisi jo tienneet aikaisemmin. Se, mitä se teki, Wikileaks antoi uskottavuutta tietyille toimille – toilijoille, jotka ovat sanoneet, että, sanoneet aikaisemminkin, että poliittisella tasolla ja diplomaattisella tasolla salailtiin, jossa YK, USA-hallitus eh, loi valtavasti painostusta Euroopan hallituksia kohtaan, jotta ne eivät lähtisi vastuun tielle. Ja se, mitä tässä havaittiin, on se, että me saimme enemmän uskottavuutta ja prosessi, eh, jota Se, mitä me näemme näissä Wikileaksin vuodoissa, missä Portugalin ja Espanjan suhteen, Saksan suhteen ja USAn asenteeseen suhteen, suhteessa Euroopan neuvoston ponnisteluissa saada aikaan totuus, niin tämä oikeastaan vahvisti sen, että ne epäilyt, joita kansalaisjärjestöillä ja muilla oli ollut jo pitkään, että tämä epäilys oli oikein. Ja sitten äh, etenen loppua kohti. Mitä muuta voisimme tehdä tämän tutkimiseksi? Euroopan komissio on kirjoittamassa kirjeitä äh, Romanian ja Liettuan viranomaisille, mutta luulen, että tässä vaiheessa Euroopan parlamentin pitäisi kuunnella, meidän nyt pitäisi kuunnella Euroopan parlamenttia, ja äh, parlamentti pitäisi jatkaa tutkintaponnisteluja, seuranta- ja raportointiponnisteluja, 2007 päätöslauselma, joka hyväksyttiin parlamentissa, se nimenomaisesti eh, eh, kehotti libevaliokuntaa yhteistyössä eh, ihmisoikeuksien asia alivaliokunnan kanssa seuraamaan tätä Favan mietinnön jälkimaininkeja. Ja että pitää nämä edelleenkin toimintansa keskiössä. Me emme ole nähneet tätä seurantaa. Minä tulen Amnestista, ja uskon, että kansalaisjärjestöt yleisesti olisivat yhtä mieltä siitä, että, että me todellakin tässä vaiheessa haluamme, että Favan mietintöä seurataan, että saataisiin siitä vuosittainen raportointi jos saataisiin esittelijä, joka istuu valiokunnassa. Paljon on tapahtunut, niin kuin näette Novakin esityksestä ja minun esityksestäni, niin että meidän täytyy analysoida näitä tapahtumia ja seurata jatkuvasti, mitä on tapahtunut viimeisestä mietinnöstä lähtien, mutta meidän täytyy myös luoda painetta erityisesti tässä vaiheessa tämän elimen voimin siten, että, että tämä tieto saataan kasattua yhteen paikkaan. Ja minä esittäisinkin, että jos valiokunta toimii ja esittelijä nimetään, niin meidän täytyy resurssoida jatkotutkinta – niin, että nämä, nämä aukot ja posareet, jotka ovat vielä näkyvissä, että ne saadaan täytettyä. Voisin antaa teille mainion esimerkin, mainion esimerkin kuten esimerkiksi tämä Liettuan esimerkki ja salaiset äh, pidätykset siellä, niin koko tutkintasektori on avattu, koska Liettua, Liettua ei mainittu aikaisemmassa äh, raporteissa. Se mainittiin YK salaisessa raportissa – olemme nähneet paljon uusia aloja, jotka ovat tutkinnan väärti. Ja esittäisinkin teille sellaisen pyynnön, että, että tällainen tutkinta ja esittelijä nimettäisiin ja että tätä väliaikaisen tutkintavaliokunnan tehtyä, tekemää työtä ei unohdeta. Ja myös kehotan yksittäisiä parlamentaarikkoja näistä maista, jotka juuri mainitsin, eikä tämä ole mikään kattava lista vielä, että heidän on palattava omiin pääkaupunkeihinsa ja varmistaa se, että kaikki ne paikat, missä on epäilty siirtoa tai pidätystä tai jotain salailua, että kaikissa näissä tapauksissa, kaikissa näissä maissa saadaan aikaan puolueeton ja riippumaton tutkinta, jotta saadaan oikeutta uhreille ja jotta saadaan tekijät vastuuseen. Kiitoksia. we can give applause to both Mr. Novak. No niin, kiitämme professori Novakia ja Rova Hallia näistä esityksistä. Before I open... Ennen kuin avaan yleiskeskustelun, minun iloni kutsua äh, kollega Koeli, joka oli tämän aikaisemman parlamentin äh, väliaikaisen tutkintavaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. President, eh, muito obrigado pelo convite de prestar aqui. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tänne puhumaan. Euroopan parlamentissa todella kunnioitin sitä työtä, mitä Novak YKssa teki koskien hänen rooliaan kirjoitusasioita käsittelevänä erityis raportöörinä ja kiitän häntä hänen tämänpäiväisestä esityksestään, kuten samoin Amnesty Internationalin tärkeästä esityksestä. Ne päivittivät niitä tietoja, joita me täällä käsittelemme. Se, mitä herra Novak totesi, tuo esille erään tosiasian, eli sen, että nyt on olemassa uutta tietoa, joka voidaan lisätä parlamentin keräämään tietoon ja meidän omaan tutkimustietomme. Olen yhtä mieltä kaiken sen kanssa, mitä täällä sanottiin, on tällaisia sala- salaisia pidätyskeskuksia, salaisia vankiloita, mustia aukkoja, missä voi tapahtua mitä tahansa – ja näitä käytetään tekosyynä sille, että rikotaan ihmisoikeuksia. Ja siellä sallitaan mitkä tahansa toimet. Sitten ihmisiä katoaa ja tätä kautta heitä voidaan kiduttaa. Ihmisten ei anneta olla yhteyksissä juristeihin tai perheisiinsä. Eli selvästi on mahdollista, että ihmiset katoavat. Eurooppa on saanut aikaan paljon tärkeitä asioita ihmisoikeuksissa, kuten ihmisoikeusperuskirja ja ihmisoikeuksien julistus, siis perusoikeuskirja, joka on osa Lissabonin sopimusta, niin me emme voi toimia sellaisten tahojen kanssa, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Tässä kertomuksessa, jota olemme käsitelleet, sanottiin, että analyysit tavallaan antoivat oikeutuksen sille, mitä oli tapahtunut, mutta silti meidän täytyy todella valaista myös näitä varjopaikkoja ja tuoda esiin kaikki sellainen tieto, josta emme ole vielä kuulleet. Mutta meidän täytyy nyt katsoa pikemminkin tulevaisuuteen ja hyväksyä suosituksia, jotta voidaan estää, että samanlaiset tapahtumat toistuisivat. Virheiden toistumista ei ole mahdollista täysin estää, koska erehtyminen on inhimillistä, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä niin, että virheiden tekeminen on entistä hankalampaa, ja tämä on osa suosituksiamme. No, mitä Euroopan parlamentti voi nyt sitten tehdä? Parlamentilla on velvoite olla unohtamatta meidän laatimaamme mietintöä. Meidän täytyy myös päivittää sitä, ottaa huomioon kaikki nämä uudet tiedot, joita tänään kuulimme kahdelta vieraaltamme. Meidän täytyy siis tarkastella tosiasioita ja päivittää ne. Mutta meidän velvollisuutemme on myös kääntyä jäsenvaltioiden hallitusten ja viranomaisten puoleen joiden puoleen käännyimme jo vuonna 2007 ja esitimme heille konkreettisia suosituksia. Meidän täytyy nyt kysyä, mitä näille suosituksille, jotka parlamentti hyväksyi, on tapahtunut. Onko niitä toteutettu? Eihän meillä ole mitään lopullista toimivaltaa näissä kysymyksissä. Voimme ainoastaan tehdä suosituksia, mutta meillä on oikeus kysyä, onko meidän suosituksemme hyväksytty, onko niitä toteutettu – Tämä on se, mitä parlamentin täytyy tehdä. Thank you, Mr. Cook. Kiitoksia, Rekoilio. No niin, nyt avaamme yleiskeskustelun, jolla muut kollegat voivat esittää kommentteja. Meillä on kolme Loch Bieler, Gomez ja Tavares. Ja Slatford, Donskis, Prepols. Ja Semke. Right, so... No niin. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Saksaa. Minäkin kiitän näistä molemmista esityksistä hyvin kattavista selvityksistä ja myös näistä suosituksista. Ennen kuin esitän yksittäisiä kysymyksiä, niin saksalaisena minun täytyy käyttää nyt puheenvuoro. Saksassa, joka oli tässä ainut esiin otettu esimerkki, on ollut kaksi tutkintaa lautakuntaa, valiokuntaa, joita on seurattu myös julkisuudessa. Haluaisin tuoda tämän esiin, koska olemme poliitikkoja ja kun tällaisista asioista, kuten kidutuksesta, pakko, pakko katoamisista ja tämänkaltaisista asioista kysy- tai puhutaan, ja viranomaisista, jotka ovat mukana näissä kysymyksissä, niin ei ole mikään sellainen asia, joka voidaan uhrata puoluepolitiikan alttarille. Tällaiset tutkintavaliokunnat Saksassa olivat toimissaan sellaisia, että mm, juurikaan ei annettu ym, ym, ymmärrystä sellaisille ministereille, jotka olivat vallassa ja jotka tavallaan jättivät nämä asiat huomiotta. Eli tuolla pohdittiin, miten yhteiskunnissamme, kuten Saksassa, voi lyhyessä ajassa löytyä sellaisia henkilöitä, jotka puolustavat niitä asioita. Sanotte, että jos se on turvallisuussyistä välttämätöntä, niin että silloin voidaan äh, turvautua kidutukseen. Tämä oli todella järkyttävää. tämä liittyy tietynlaisiin pelastuskysymyksiin, tai näin ainakin puolusteltiin, mutta tämä on todella ohut jää, jolla tässä nyt liikutaan. Eli se, että kirjoitus voisi olla tällainen poikkeuksellinen keino. Ja tämä täytyy muistaa, kun ryhdymme seuraamaan tilannetta. Amnestykin viittasi tähän Saksan tapaukseen ja tutkimus tuotti sen tuloksen, että Samarin ja muissa tapauksissa tiedustelupalvelu esimerkiksi Syyriassa tiesi näistä Ne eivät kuitenkaan olleet saaneet mitään selkeitä ohjeita siitä, miten niiden olisi tullut toimia näistä kysymyksissä. Esimerkiksi Yhdessä tapauksessa Makedoniassa kidotettiin 70-vuotista egyptiläistä. Saksalainen virkamies sanoi, että hän ei kuulustele tätä miestä. Miestä oli todella kohdeltu väkivaltaisesti, mutta näille henkilöille ei kuitenkaan annettu selkeitä toimintaohjeita. Ja tähän liittyy nyt ristiriita, jos sanotaan, että salaisen palvelun täytyy toimia salaisesti, me kuulimme juuri Amnesty Internationalin edustajalta näin, mutta ei ole mitään sellaista salata, äh, salaista työtä, joka voisi sallia ihmisoikeusloukkaukset. Ja minä kysyisin teiltä kummaltakin, että mitä voimme oppia muiden maiden esimerkkeistä ja mitä tulee poliittiseen vastuuseen, niin miten voimme antaa sellaista sellaisia ohjeita salaisille palveluille, että ne voivat tehdä työtä kunnioittajan ihmisoikeuksia. Jos ne eivät näin tee, niin joutuvat siitä vastuuseen. Ja miten ne voivat samalla tehdä myös poliittisesti järkevää työtä. Jos Faava mietintöä nyt jatketaan ja sen seurantaa jatketaan, niin se voisi olla järkevä tapa toimia. Ja toinen kysymykseni on. Professori Novak, puhuitte alussa esimerkiksi Bagramin pidätyskeskuksesta. Tämähän ei ole EUn alueella, mutta Saksan tutkintalautakunnassa todettiin, että saksalaiset Bagramia vartioineet sotilaat esimerkiksi löivät herra Kurnasia, joka pidätettiin myöhemmin. Eli tutkintalautakunta ei pystynyt vahvistamaan kuitenkaan tätä lopullisesti, mutta ei myöskään sitä, että tämä ei olisi ollut näin. Eli tästä halusin vielä kysyä, koska tässä oli kansainvälisissä joukoissa mukana eurooppalaisia sotilaita. Mikä tilanne on nyt? Ja miten näihin ihmisoikeusloukkauskysymyksiin puututtiin? Ja kolmas kohta on hyvin vaikuttavaa, kun te puhuitte tästä kidutuksesta ja sen käytöstä. Sehän on kauhea. Minkä, miten arvioitte tilanteen siinä, että EU voisi kansainvälisesti toimia entistä voimakkaammin kidutuksen kitkemiseksi? Olemme toimineet esimerkiksi kuolemantuomion poistamiskysymyksessä ja jotakin edistystä onkin saatu aikaan, mutta mielestäni esimerkiksi kidutus on niin tärkeä asia, että meidän tulisi pohtia, minkälainen toiminta voisi olla entistä tehokkaampaa kansainvälisesti, mutta myös EU sisällä. Ja sitten lopuksi asia, jota käsittelemme hyvin usein täällä, Mielestäni tämä Amnestin suositus tällaisen esittelijän ja seuranta valiokunnan perustamisesta olisi hyvä ehdotus. Thank you, Mrs. Kiitos, Suola Seuraava, Roma Gomes. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnä kiittää professori Novakia ja Julia Hallia heidän erittäin tärkeistä alustuksista ja kaikesta työstä, jota he ovat tehneet, joka on todellakin erittäin tärkeää Euroopan unionille – sen arvoille ja sille, minkä puolesta se pitää puoliaan. Saksasta ja perustuslakioikeuden päätöksestä, joka julkistettiin tällä asia, tästä asiasta. Eikö ole ironista, että me, mitä tulee tähän talouskriisiin, niin meidät pakotetaan tiettyisiin ratkaisuihin. Ihmiset, jotka ihmiset Saksassa – panevat alulle ja Saksan perustuslaki on itse asiassa täysin unohdettu Saksan parlamentissa ja hallinnossa, hallituksessa. Tämä on järkyttävää ja mielestäni tämä keskustelu ei ole vain kidutuksesta ja salaisista pidätyksistä ja ihmisoikeuksien luo, loukkaamisesta, johon meidän viranomaiset ovat olleet osallisena, mutta tämä oikeastaan koskee sitä, missä Euroopan, mihin Euroopan unioni on menossa tai ei ole menossa. Portugali. Olen portugalilainen ja itse olen kesittynyt Portugaliin ja minun, minun, minun pitää keskittyä siihen. Ja kuten Julia Hall sanoi, niin Wikileaks on ollut erittäin hyödyllinen, kun on tutkittu sitä uskottavuutta ja näiden tutkimuksien teossa ja siinä, että nämä tutkimukset eivät ole täysin kattavia, mutta niissä on ollut erittäin huolestuttavia aineksia. Wikileaks Portugalin suhteen osoitti, että 2006 syyskuussa – silloin, kun tutkinta, tämän parlamentin tutkinta oli jo käynnissä, niin kolme päivää sen jälkeen, kun nykyinen ulkoministeri kutsuttiin meidän kansalliseen parlamenttiimme antamaan tietoja, joka piti antaa meidän parlamentille, Euroopan parlamentille. Niin amerikkalainen suurlähettiläs kysyi muodollisesti lupaa siihen, että se osa, hän saattaisi käyttää Portugalin ja Amerikan ilmatilaa, jotta sitä käytettäisiin siis Guantanamon vankien Kotiuttamisen Ja tämä tapahtuu sit, sitä, tarkoittaa sitä, että me emme nyt puhu ihmisistä, jotka vapautettiin Guantanamosta ja sitten uudelleen asetutettiin joihinkin maihin, kun esimerkiksi myöhemmin Portugalia ja muut maat äh, o, halusivat auttaa Guantanamo Bayn tapauksessa. Me puhutaan ihmisistä, jotka tu, luovutettiin viranomaisille, libyalaisille, syyrialaisille, pakistanilaisille, bangladesilaisille ja niin edelleen, ja jotka eli vieläkin näiden salaisten pidätysten puitteissa. Ja tämä jatkoi tätä salaista pidätysprosessia. Eli me emme tiedä, tiedä vieläkään, on, onko tämä, tälle annettu lupa vai ei. Wikileaksin mukaan amerikkalaiset viranomaiset ovat antaneet luvan, mutta Portugal, Portugalin ulkoministeri kieltää. Hän sanoi, että hän on pyytänyt takuita, virallisia takuita siitä, että ei ole kidutusta, mutta tässä ei että mitä on tapahtunut. Eli jälleen kerran on yksi tapaus, mitä pitäisi tutkia enemmän, mutta ei ole helppoa. Ulkoministeri ei ole antanut pääsyä näihin asiakirjoihin. Tämä oli suuri ongelma, joka minulla oli äh, ja Portugalin toimittajilla, kun meidän parlamenttimme päätti, että se ei tee tutkintaa huolimatta kaikesta siitä, mikä oli tullut esille ja mitkä liittyy tähän Portugalin tapaukseen kahden vuoden jälkeen. Huolimatta siitä, että monin, paljon monista, monia kiinnostavia tietoja saatiin esille, niin kuitenkin päätettiin tämä, sulkea tämä äh, tapaus ja ajateltiin, että se aloitetaan uudelleen, jos jotain uutta tulee esiin. Mutta syyttäjät toivat erittäin paljon, erittäin erittäin tietoja ja häiri- tärkeitä ja häiritseviä tietoja. Olen varmasti sanonut, että tässä oli poliittiset kriteerit, joiden vuoksi tämä tapaus, tämän tapauksen tutkinta lopetettiin. Ja en sano tästä tapa, tässä tilanteessa enemmän, enempää. Halusin vain sanoa, että parlamentti, tämä parlamentti keskittyy niin kutsuttuihin Seijaan lentoihin. Kaikki puhuvat Seijaan lennoista. Me keskitymme lentoihin ja me puhumme Seijaan lennoista, mutta ne ainekset, joita meillä on ja tästä ilma, näistä ilmavalvontatiedoista, niin nämä, näissä keskitytään siviililentoihin, joita seija käytti näissä luovutusprosesseissa. Mutta mutta meidän tutkimuksemme lopussa, eli aivan lopussa, koska me aloitimme työt maaliskuussa 2006 ja meidän tutkimuksemme loppuvaiheessa joulukuussa 2006 minä sain luettelon lennoista Guantanamoon ja sieltä pois. Ja se ei pitänyt sisällä ainoastaan siviililentoja, vaan suurin osa näistä lennoista oli sotilaslentoja. Ja nämä ovat sellaisia lentoja, jotka oli luetteloitu, jota olin pyytänyt meidän tutkimuksemme alkuvaiheessa maaliskuussa 2006 Portugalin hallinnolta hallitukselta. Kun katsoo karttaa, Guantanamo on täällä, Portugali on täällä ja sitten eh, nämä ihmiset tulevat mistä tulivatkin ja sitten mitä siinä on välissä. Portugali on siinä välissä ja Portugali on liittolainen ja Portugali oli mukana Irakin sodassa, huippukokouksessa ja niin edelleen. Eli, eli maaliskuussa kirjoitin, kirjoitin Portugalin ulkoministerille ja puolustusministerille ja pyysin luettelon niistä lennoista, jotka menevät Guantanamia sieltä takaisin, jotka käyvät tai laskeutuvat Portugalissa sotilaslentokentällä äh, tai siviililentokentällä, mutta en saanut näitä tietoja. Silloin kun meidän parlamentin äh, työryhmä meni meni paikalle 2006, niin pyysin tätä luetteloa. Monet muut elementit, monia muuta aineista olimme saaneet, mutta emme saaneet tätä listaa. Ja minä vain kysyin ja kysyin uudelleen, ja minulta aina kiellettiin tämä. En saanut sitä listaa Guantanamon lennoista. Mutta tämä lista oli olemassa. Ja ilta, ja edellinen ministeri, joka oli lähtenyt, oli saanut tämän listan, mutta sitä ei ollut annettu Portugalin hallinnolta. Tälle hallinnolle sitä ei ollut annettu, mutta sain sen käsiini. Ja ihan viime hetkellä minä otin sen mukaan tutkimuksiin ja siinä on pieni kappale, jonka onnistuin laittamaan mukaan tähän, saamaan mukaan tähän raporttiin, mutta kunnon tutkimusta ei toteutettu. Ja tämä lista on erittäin valaiseva, koska siinä on kaikki Guantanamon ensimmäisestä operaatiopäivästä lähtien, eli 11. tammikuuta 2002, siihen asti, kun lista saatiin loppu, eli 26.5.2006, joten osoittaa, että on siviililaitoja, niitä on paljon, on paljon sotilaslentoja, sitten on muitakin kuin amerikkalaisia lentokoneita, on britti- ja ranska, belgialaisia Äh, lentäjä, Saudi-lentokoneita ja niin edelleen. Eli ei voida äh, puhua, että Saudi- tai Kuwaitin lennot eivät olisi mukana. Tietysti portugalisaisen järjestelmän mukaan vaadittiin kunnon päätöstä viranomaisilta, äh, puolustusministeriltä, ulkoministeriöltä ja niin edelleen, mutta me emme koskaan saaneet, päässeet tutkimaan tätä asiaa. Ja mikä on mielenkiinnosta, on se, että puolustusviranomaiset tunnustivat selvästi, että on tietoa siitä, että ihmiset olivat mukana näillä lennoilla, koska Guantanamoon ei noin vaan mennä. Eli tämä luettelo on erittäin kiinnostava ja se ei, sitä ei koskaan seurattu tässä parlamentissa, vaikka siihen on viitattu asiakirjoissa. Ja tämä johtaa minut ää, tähän, mitä Koelio ja Hall sanoivat, eli tämä parlamentin pitää seurata tutkimuksia, pitää saada jatkoa tutkimuksille, eli eri aineiston kokoaminen on tärkeää ja suositukset ovat tärkeitä. Minun pitää huomauttaa, että ihmisoikeuksia ei ainoastaan ole rikottu, vaan tämä koskee myös turvallisuutta, meidän ilmatilamme turvallisuutta koska tutkimukset, joita tein Portugalissa, niin huomasin, että turvallisuus, Portugalin ilmatilan turvallisuus on erittäin, erittäin heikkoa. Enkä puhu nyt vain tästä lentokoneista, jotka ovat siviilikoneita tai sotilaskoneita, jotka tulevat Yhdysvalloista, vaan todellakin tämä osoittaa, kuinka heikkoja, heikkoa turvallinen on ja e, kuinka heikko jos EUn jos Portugalin ilmatilan turvallisuus on heikkoa, niin koko EUn ilmatilan turvallisuus on heikkoa. Ja todella tu- tuen tätä seurantaa ja lopulta haluaisin vielä kysyä professori Novakilta ja Hallilta jotakin, joka tuli esille minun tutkimuksesta, josta ei koskaan saatu jatkoa, joka on erittäin kamala. Minä ja avustajani käytimme erittäin paljon aikaa ja samaan aikaan tämä oli erittäin äh, turhauttavaa, koska tiesimme, että me emme saaneet niitä tietoja, jotka meidän olisi pitänyt saada. Eli parlamentin tutkimus on erittäin tärkeää ja haluaisin vain kysyä vielä jotakin, mikä tuli esille omissa tutkimuksissani, jota en koskaan pystynyt kunnolla seuraamaan, on laivojen käyttö, eli laivojen käyttö näissä salaisissa pidätyksissä. Voin sanoa, että annoin Portugalin yleisessä syyttäjälle tiedot näistä tiedosta, mitä minulla oli. Minulla oli lähteet, jotka sanoivat, että amerikkalaiset käyttävät laivoja, eli he käyttävät laivoja, ja me tiedämme, että he käyttävät niitä niin kutsutussa Talibanin tapauksissa. Me tiedämme, että, että kuulustelua on tehty laivoissa monien päivien aikana, että jotkut yhdysvaltalaiset laivat niitä käytettiin näissä tutkimuksissa. Ja tämä on erittäin tärkeää. Me emme koskaan ole keskittyneet tähän ja olen aika varma, että tämä, tähän tarvitaan paljon enemmän vakuutuksia, mitä tulee Portugalin tapaukseen, niin minä annoin tietoa portugalilaisille ihmisille näistä, tästä pyydöstä, joka saatiin amerikkalaisilta, jota seurattiin Portugalissa. E, tässä oli oikeudellinen mielipide, joka, jota oltiin pyydetty Portugalin hallinnolta ja me saimme tämän mielipiteen, mutta mi- mihinkään, ei, mihinkään ei saatu seurantaa e, Portugalin e, syyttäjältä. Tämä on erittäin vakava. Much, uh, Mrs. Gomez. Uh, I think you... Paljon kiitoksia, Ruva Gomes. Tämä oli hyvin valaiseva ja informatiivinen selvitys, mutta täytyy sanoa, että ehkä loput puhujat, heitä on viisi tai kuusi, ja pitäisi ja puhua vain kaksi-kolme minuuttia, koska meidän on, me haluamme saada myös vastaukset näihin kysymyksiin, mutta kiitoksia kuitenkin, tämä oli kovin kiinnostavaa kuultavaa. Nyt sitten Baroness Ludford. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme hyvilläni siitä, että meillä on tämä workshop minä olin äh, tässä äh, parlamentin väliaikaisessa tutkintavaliokunnassa äh, varapuheenjohtaja. Olin hyvin iloinen voidessani olla yhteistyössä Koljon kanssa, mutta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy päivittää työtämme ja saada kuva tämän päivän tilanteesta. Ja voitaisiin tehdä myös yhteistyössä kansallisten parlamenttirikkojen kanssa – koska on mielekästä. No mehän teimme, mehän äh, olimme yhteistyössä Dick Martin kanssa aikanaan, mutta, mutta me emme ole täysin käyttäneet mahdollisuuksiamme, äh, näitä synergiamahdollisuuksia hyväkseen, jotka avautuvat äh, verkottumisesta kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Ja äh, Julia Kiitän myös, niin kuin muutkin, Amnestin tekemää, tekemästä työstä, mutta Julia puhui uudesta esittelijästä, jota, jonka Euroopan parlamentti tarvitsisi ja tarvittaisiin lisää resursseja parlamenttiin näiden aukkojen selvittämiseksi. Luulenpa, että Euroopan parlamentti on, parlamentti on aina, silloin rajalliset, rajallinen kapasiteetti me emme ole äh, juridinen elin, meillä ei ole tutkijoita eikä tuomareita käytössämme. Näin ollen meidän täytyy työskennellä johonkin mittaan asti äh, siihen suuntaan, että rohkaisemme ja äh, saamme aikaan yhdessä kansallisten kollegojemme kanssa kansallista tutkintaa parlamentin ja oikeuslaitoksen tasolla ja poliisin ja syyttäjien tasolla että ehkä tämä on pikemminkin tällainen yhteistoiminnallinen työ, jota me, joka, jota me tekisi. Meillä ei ole poliisia, joita voisimme lähettää myös Liettuaan tekemään tällaista rikostutkintaa näytön pohjalta. Niin kuin oli vuonna 2006. Selvästikin Britannian tutkinta on, on osittain tyydytykselläkin selvinneet, ja meidän hän on hallituksessa nyt mukana, joka on päättänyt ryhtyä tähän tutkintaan. Ja tässä oiva hallituksemme on ihan paikallaan, mutta henkilökohtaisen kommenttini sitten silloin, kun olin varapuheenjohtajana tässä tutkintavaliokunnassa 2006, johdin valtuuskuntaa Lontoosiin, joka johti valitukseen tämän, maan, tämän parlamentin puhemiestä kohtaan tuolloisen Britannian ministerin toimesta, joka valitsi, siis valitti sitä, että minulla oli siteerattu lehdistössä sanovan, että Lontossa me olimme tutkimassa UK on mukana oloa näissä luovutuksissa ja kurituksissa. Hän, minua, minua väitettiin asioiden ennakoimisesta. Yritin selittää, että tämä oli vähän, vähän mutkien oikomista, mutta tuolloin se oli nyt taktinen syy, joka tuohon johti tähän pieneen salailuun, mutta, mutta me olemme tämän vaiheen yli jo päässeet. Toivon, että, että Britannia voi meillä on kuitenkin näissä tutkintatoimissa usein aikalaista kyynisyyttäkin. Britanniassa meillä on ollut useitakin tutkintatoimia ja vissiä kyynisyyttä tällaisesta, tällaisen tutkintatiimien perustamisessa erityisesti Irakin sodan kohdalla, mutta toivotaanpa, että se tässä kohdalla, tällä kohdalla saataisiin erilaisia tuloksia. Ehkä se, ehkäpä se antaa jo mahdollisuuden jonkinlaisiin analyysiin siitä, e, joka ei välttämättä olisi tutkintatoimien toimien malliesitys, mutta ehkä se sitten kuitenkin mahdollistaa sen selvittämisen, minkä, minkälainen hyvä tutkinta voisi olla mutta tämä on todellakin häpeällistä, että meillä ei ole ollut minkälaista vastuuta Euroopan unionin jäsenmaissa. Me saarnaamme ympäri maailmaa, me saarnaamme ehdokasmaiden suuntaa. mutta kun heti kun maat ovat EUn jäsenmaita, niin, niin sitten pannaan tämä vastuuluukko kiinni. Meillä on tällainen diplomaattinen kerhotunnelma, koska jäsenvaltiot eivät vaadi vastuuta toiseltaan. Tämähän ei ole mikään hallitusten välinen juttu, vaan me olemme, äh, me olemme unioni. Että se, mitä tapahtuu Puolassa, Liettuassa tai Saksassa, vaikuttaa kaikkiin muihinkin jäsenmaihin, mukaan lukien oma maani. Me olemme tässä yhdessä, samassa veneessä – ja me olemme joko unioni, jossa kaikki kunnioittavat ihmisoikeuksia ja oikeusjärjestöt, tästä emme. Erilaisia asioita on tullut esille tässä parlamentin tutkinnassa tiedostelupalveluiden suhteen, miten noudatetaan kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä ja kansallisia sopimuksia. Ja tässä puhutaan valtiolaisuuksista, josta, jota ei voida missään tapauksessa hyväksyä. Ja se ei saa missään tapauksessa hyväksyä myöskään Euroopan unionissa ja Libe Trois, nämä valiokunnat, näin ne täytyy kokoontua ja jatkaa tätä työtään Euroopan parlamentissa ilman sen kummempia viipeitä ja yhteistyössä kansallisten kollegojen kanssa. Kiitoksia tästä käytännöistä, käytännönläheisestä ehdotuksesta. Seuraavaksi kollega Donskis. Ja mennään sitten maa, maalta eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. En voisi olla enempää samaa mieltä tästä asiasta, mitä tulee Liettuan tilanteeseen. Tämä on erittäin häiritsevä tapaus. Olen liettuan, liettualainen ja olen hyvin häpeissäni ja häirintynyt tästä asiasta, että tutkinta ja salaiset pidätyskeskukset Liettuassa – on, ne on keskeytetty, mutta Amnesty International tai muut ihmisoikeuspuolustajat tai tutkijat eivät ole saaneet tästä enempää asioita. Ja tämä on melko ymmärrettävää psykologisesti ja poliittisesti. On helppo selittää, miksi minun mies, minun maani, niin kuin muutkin uudet kerhon jäsenet, ovat niin herkkiä amerikkalaisille ja miksi he ovat lähteneet mukaan tähän. Tämä liittyy liittyy tähän turvallisuuden tunte- tunteeseen NATOon ja niihin asioihin, mitä me tunnemme, mutta kuitenkin tämä ei ole mikään tekosyy. Ihmisoikeudet eivät ole kansalaisvaltion omaisuutta ja jotkut asiat ovat erittäin herkkiä, mitä tulee kansainvälisiin suhteisiin ja diplomaattipalveluihin. Ihmisoikeudet ovat meidän erittäin tärkeää Euroopan unionissa ja nyt meidän on aika alkaa ajattelemaan täysin eri tavalla. En voisi olla enempää samaa mieltä siitä, että nyt tarvitaan vastuuta ja en usko, että pystyn sanomaan mitään salaista, kun sanon, että ongelma minun maassani on se, että kaikki, jotka ovat seuranneet jotakin keskustelua Liettuan mediassa, tietävät, että meillä on hyvin paljon ongelmia äh, valtion salaisissa palveluissa, joka on ollut pitkään ikään kuin valtion valtion sisällä. Ja nyt on aika ottaa tämä esille eurooppalaisena ongelmana. Kiitos. Kiitoksia, kollega Donskis. Äh, edustaja Tavares. Obrigado, senhora presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Julia Hall. Niin, Julia Hall puhui siitä, että uhrit ovat saaneet jonkinlaisen korvauksen. No tämä saattaa vaikuttaa pieneltä yksityiskohdalta. Jotkut sanovat, että äh, Amnesty tai muut kansalaisjärjestöt eivät ole koskaan äh, tyytyväisiä, koska tehtävää riittää aina lisää, mutta tähän liittyy tietty filosofinen tausta, koska se, että annetaan korvauksia ihmisille, on yksi tärkeistä kriteereistä totuuden ohella. Eli yhteiskunnan täytyy korjata virheet, koska muuten syntyy tällainen pimeyden valtakunta Eurooppaan ja läntisiin sivilisaatioihin. Olen uusi jäsen tässä valiokunnassa, mutta se vaikutelma, joka syntyy tänne tullessa, ehkä täällä on myös pitkään mukana olleita kollegoita, mutta alussa todella syntyy vaikutelma tällaisesta pimeyden valtakunnasta. Minä tulin tänne Libe-valiokunnasta. Turkkilaisministeri puhui siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on yksi tärkeimmistä asioista. Ja se, mistä Novak ja Hall täällä puhuivat, on todella järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Tässä usein yhteiskunnat joutuvat hallitusten uhreiksi. Euroopan parlamentilla on äärimmäisen tärkeä rooli tavallaan kansalaisyhteiskunnan edustajana. Meidän täytyy katsoa peiliin ja kunnioittaa itseämme. Minä todella kunnioitan niitä suosituksia, joita parlamentille tehtiin. Ja täällä on läsnä useita töitä, jotka haluavat jatkaa tätä työtä. Ja nyt sitten puheenvuoron käytännölliseen puolen. En tiedä, onko parlamentti tai live-valiokunta, johon kuulun, todella vakuuttuneita siitä, että tätä työtä tulisi jatkaa, koska täällä on nyt paljon uusia jäseniä. Ja on kuitenkin tärkeää, että kuulisimme kansalaisyhteiskunnalta, että tätä asiaa todella pitäisi viedä eteenpäin, koska hallitukset eivät meitä tue tässä, eivätkä myöskään oikeudelliset toimielimet omissa maissamme. Eli on paljon sellaisia tahoja, jotka eivät hoida omia tehtäviään, ja parlamentti yrittää täyttää tämän porsanreiän, jotta se voisi velvoittaa myös muut valtatahot ja tasot hoitamaan omat tehtävänsä. Eli meidän täytyy harjoittaa suurempaa painostusta. Ja yhteiskunnan tulisi painostaa, jotta liivevaliokuntakin jatkaisi tätä työtä. Ja itse ainakin jatkan tätä, jotta tai kunnes tehdään ainakin päätös siitä, että ainakin perustettaisiin työryhmä, joka käsittelisi työn jatkoa. Eli meidän tulisi todella tehdä muodollinen päätös asiasta. Eli meillä on moraali, moraalinen velvollisuus, josta Hall puhui. Kiitoksia, Tavarista. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä varapuheenjohtaja Zemkeistä Rova Prepols. Sen jälkeen on aika antaa puheenvuoro näille kutsuvieraille. Varapuheenjohtaja Zemke. Bardzo chciałem Pani Przewodnicząca podziękować za możliwość zabrania głosu w tej dyskusji, która jest i ciekawa, i ważna. Tämä on erittäin kiinnostava keskustelu ja tärkeä keskustelu. Olen kuullut nämä molemmat esitykset Novakin esitys ja Holin esitys ja pohdin vain sitä, että kuinka vastaisin. Minä luulen, että minun vastaukseni voisi olla seuraava. Ensinnäkin tämä on erittäin vakuuttavaa, koska olette puhuneet lain rikkomisesta ja on erittäin vaikea löytää totuus eri jäsenvaltioissa, mutta me voitaisiin katsoa tätä tietoa myös optimistisesti ja päättelen tästä, että tähän liittyy jotakin optimismia, aika paljonkin optimismia, joka liittyy kolmen asiaan. Ensinnäkin monet tapaukset, joissa on rikottu lakia, on saatu päätöksen. Toisekseen on erittäin tärkeää, että kansainvälisen yhteisön kannalta on ja politiikkojen kannalta on paljon sellaisia tapauksia, jotka on tutkittu ja jotka on osoitettu tai tuotu esille. Ja kolmanneksi, mikä on kaikkein tärkeintä, tämä on estänyt, jos katsotaan esimerkiksi näitä esityksiä, jotka te näytitte, niin näemme erittäin hyvin, että 2005 vuoden jälkeen tällaiset selkeät tapaukset, jossa on rikottu lakia, niin ne on tullut tietoisuuteen ja haluaisin siksi sanoa, että viittaan siihen, mitä Rova Lohpiire sanoi, tämä on erittäin tärkeää on erittäin tärkeä kysymys. Me olemme tekemisissä terrorismin kanssa ja tiedämme kaikki, että tämä on tämän vuosisadan äh, kirous. Meillä on ollut erittäin hyvä esimerkki tässä eilen Moskovan lentokentällä. Tämä terrorismin vastainen taistelu, se vahvistaa tällaisia salaisia, salaisten palvelujen toimintaa ja toivomme, että nämä palvelut olisivat tehokkaampia ja vahvempia. Ja tämä onkin se dilemma, eli mitä me voimme sallia näille erityispalveluille ja niiden, että ne, mitä ne voidaan tehdä terrorismin vastaisessa taistelussa, koska tietysti on kaikenlaisia ongelmia, joita käsittelemme. Ja siksi haluaisin ihan lopuksi sanoa, että kun me puhumme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja turvaamisesta, niin me puhumme myös erityisistä salaisista palveluista, niiden toiminnasta ja siitä, että niillä on paremmat tekniset valmiudet ja valmiudet saada tietoa ja myös me, ne, meidän yksityisen alueelle tulkeutuminen tulee kysymykseen. Eli haluaisin ehdottaa, että me LIBE-komitean valiokunnan kannustuksella, että Euroopan parlamentissa oli, Euroopan parlamentti olisi valmis muotoilemaan joitakin suosituksia siitä, että mitä ja kuinka pitkälle nämä erityiset palvelut, erityispalvelut voivat mennä ja mitkä ovat rajat niiden toiminnalle. Tämä on erittäin tärkeä kiitos. Kiitoksia ehdotuksistanne, varapuheenjohtaja. Voimme keskustella näistä ja näistä monista käytännön ehdotuksista, joita on esitetty. Ja viimeiseksi puheenvuoro Rova Prepols. Vielä yksi maa lisää. Er, eh, kiitos puheenjohtaja. En halua puhua nyt erityisesti omasta maastani, vaan kääntyä tässä Julie Hallin ja professori Novakin puoleen ja ensinnäkin kiittää heitä lämpimästi. He tässä virkistivät muistiamme, en niinkään nyt halua kiittää heitä tästä, vaan heidän suosituksistaan. Itse olen ollut myös mukana CIA-valiokunnassa ja nyt kun aika on kulunut kolme vuotta, niin meillä on mahdollisuus käydä avointa keskustelua. Esittelijä tai raportteri ei tässä ole parlamentin jäsen, mutta täällä on kuitenkin paljon CIA-valiokunnan jäseniä mukana. He ovat puhuneet hyvin avoimesti. Ja minä todella luotan siihen, että Euroopan parlamentti pystyy nyt uudelleen tarttumaan näihin aikaisempiin töihin ja toteuttamaan näitä suosituksia. Ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä Libe-valiokunnan kanssa. Mutta ihmisoikeusalivaliokunnan tulisi olla kuitenkin johtavassa asemassa. On hyvin tärkeää, että että tässä kolmen vuoden aikana on puhuttu 46 tietystä suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja niin edelleen. Ja kun katson tilannetta, niin minusta tuntuu, että ei näitä suosituksia ole juurikaan lähdetty toteuttamaan, mitä neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot ovat todella tehneet. Komissio suojelee eh, perussopimuksia ja valvoo niiden toteuttamista. Ja nyt eh, Lissabonin sopimuksen myötä sen tulisi valvoa myös sitä, että ihmisoikeusperuskirja toteutetaan. Mielestäni komission tulisi huolehtia siitä, että uhreille annetaan heidän tarvitsemansa oikeudelliset välineet. Komission tulisi tehdä hakea löytteitä ja huolehtia siitä, että tällaista toimintaa, kun olemme aikaisemmin nähneet, niin ei nähtäisi enää jatkossa. Kun meillä oli kokous Unkarin kanssa, niin havaitsin, että se ei ole tai aio käsitellä näitä kysymyksiä jäsenvaltioiden kanssa, mutta haluaisin nyt puhua vielä kolmesta asiasta. Ehkä vieraamme voivat lyhyesti vastata näihin. Ensinnäkin, minkälainen tilanne on ihmisoikeuksien ja terrorismin torjunnan välillä? Terrorismin torjunta on mielestäni välttämätöntä, mutta tässä täytyy huolehtia myös siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja tähän liittyy myös suosituksia. Haluaisin kuulla, miten komissio on toiminut asiassa ja vuosi sitten pyysimme, että ihmisoikeusnäkökulmasta todella tuomittaisiin ja käsiteltäisiin terrorismin torjuntakysymyksiä esimerkiksi salaisessa palveluksessa. Ja parlamentti pyrki siihen, että saataisiin käsitys niistä toimista, joita voidaan käyttää, jotta ihmisoikeusrikkomuksia voidaan välttää. Sitten salaiset palvelut. Täytyy katsoa miten ne toimivat, kuka niitä valvoo ja pitävätkö ne kiinni ihmisoikeuksista. Tiedämme, että näin ei aina ole ollut. Ja mikä on demokraattisen valvonnan laita, mitä tulee kaikkiin salaisten palveluiden toimin EU-ssa. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja, mitkä ovat diplomaattiset se takuut, mikä niiden tila on. Tiedämme, että jäsenvaltiot luottavat edelleen tällaisiin diplomaattisiin takeisiin silloin, kun on kyse henkilöistä, joita epäillään terrorismista, heidät lähetetään muihin maihin ja jos on riski siitä, että näitä ihmisiä kidutetaan. Pyysimme neuvostoa ottamaan kantaa näihin kysymyksiin jo kolmisen vuotta sitten ja haluaisin tietää, onko asiassa edistytty. meidän tulisi tehdä käsitellä näitä kysymyksiä yhdessä muiden valiokuntien kanssa. Kiitoksia sitten professori Novak ja Ruva Hall vastaavat. Professori Novak vastaa. Ehkä professori Novak aloittaa. Thank you very much for this very... Kiitos tästä erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Haluaisin ihan aluksi sanoa, että olen aivan samaa mieltä Julia Hallin ja Amnesty Internationalin suositusten kanssa. Nä, näihin te muut, monet muutkin puutuitte, eli paljon olisi tehtävää, jotta saataisiin seuratuksi näitä, tätä omaa mietintöä 2006 vuodelta. Ja erityisesittelijä voisi tutkia enemmän näitä asioita. Ja erityisesti nyt, kun on kulunut noin vuosi siitä, kun meidän raportti äh, julkaistiin, niin tarvitaan eh, kaikilta asianosaisilta hallituksilta tutkimuksia näihin omalla kansallisella tasolla. Ja kuten näemme tuloksena, tulos on erittäin epätyydyttävä ja sitten pitää aloittaa uudelleen eh, yksityiskohtaisemmat tutkimukset Euroopan parlamentissa – Mielestäni Libe-valiokunta pitäisi olla mukana tässä myös. Tai kuten te sanoitte, että olisi totuuskomissio tai jonkunlainen lisätutkimus kuitenkin tarvittaisiin läheisessä yhteistyössä tietysti muiden tahojen kanssa. Nyt otan esille muutaman kohdan näistä asioista, jota Lochbiller esitti, eli mitä me voimme oppia ja kuinka meidän pitäisi toimia. tietysti tässä on aina se tasapainon löytäminen. Tiedustelupalveluiden pitää tehdä töitä tietyissä salaisuudessa, mutta se ei tarkoita sitä, että ei pitäisi olla kunnon rakenteita ja että ne saisivat puhu, toimia laillisen puitteiden ulkopuolella. Tärkeintä tässä on se, että Euroopan parlamentti alusta asti on myös vaatinut kaikilta hallituksilta sitä, että ne ottavat tehokkaita, tekevät tehokkaita toimia maailmanlaajuisen terrorismin torjumiseksi mutta ilman, että rikotaan ihmisoikeuksia, tähän pitäisi sitoutua. Ja mikä tuli selväksi kaikissa näissä tutkimuksissa on se, että tiedostelupalvelut tutkivat, to, toimivat laillisen kehyksen ulkopuolella. Tämä on ensimmäinen kohta ja toisekseen pitää olla tehokas valvonta kaikki nämä tutkimukset osoittavat, että ei ainoastaan CIA, mutta myös eurooppalaiset tiedustelupalvelut eivät ole, niitä ei valvota tarpeeksi. Eli voi olla jotakin tiettyjä parlamentin komiteoita, jotka valvovat niitä, mutta paljon enemmän pitäisi tehdä. Ja jos tulee selväksi, että tiedustelupalvelut toimivat oikeudellisen puitteiden ulkopuolella ja rikkovat perusoikeuksia, niin sitten tarvitaan myös lisätutkimuksia, jotka ovat avoimia. Ei ole tarpeellista, että tehdään tai osoitetaan, että jotkut, jotakin ihmisoikeuksia on rikottu annettu tiedotuspalveluiden taholta, vaan se ei tarkoita, että, että valtiosalaisuuksia rikotaan välittömästi, vaan julkaiseminen ja se, että ei, ei piilotella valtiosalaisuuden verhon takana, niin se on tärkeää. Lisäksi viittasitte muihin pidätyskeskuksiin. Te tiedätte paremmin kuin minä, että Saksan hallitus on ollut kaikissa näissä tapauksissa sanonut, että se ei ole ollut mukana ja että ei ole todisteita. Esimerkiksi minun viimeisessä juttelussa Edward Kunnesin kanssa hän sanoi erittäin vahvasti, että hän oli, häntä kuulusteltiin myös Saksassa tai Saksan osalta ja tarvitaan vielä lisätutkimuksia siis tällä alalla ja kaikista Saksan tapauksista. Esititte yleisemmän kysymyksen. Olen kiitollinen siitä, että tämä liittyy kidutukseen ja minun päätelmäni yleisesti ja siihen, mitä Euroopan unioni voisi tehdä. Kuten mainitsit, kuoleman rangaistuksen yhteydessä, että tarvitaan ohjeita, jotka Euroopan unioni on hyväksynyt, mitkä liittyvät kidutuksen torjuntaan. Tämä on yksi niistä tärkeimmistä vastuista, joka Euroopan unionilla on ulkosuhteissa. Minä olen sitä mieltä kuuden vuoden tutkimuksen jälkeen, että, että tämä on erittäin tai ehkä vielä jyrkempi kuin Amnesty Internationalin päätelmät. Minä olen visi, käynyt visitillä näissä pidätyskeskuksissa kymmenessä ja yritin valita sellaiset keskukset, joka olisi joka, joka muodostaisi hyvän otoksen näistä pidätyskeskuksista. Ja ne on, edustavat ehkä asianmukaisesti näitä pidätyskeskuksia 90 prosenttisesti joskus yksittäiset tapaukset, mutta suurimmassa osassa maissa nämä menivät sen yläpuolelle ja nämä olivat laajalle levinneitä eh, kidotuskäytäntöjä, joita näissä harjoitettiin. Ja mielestäni, jos ihan yleiskokoukselle tästä raportoin ja YK on ihmisoikeusneuvostolle, niin valitettavasti ei ole yhtäkään eh, vierailua, jossa jos, jonka tein, jossa YK tekisi, olisi toiminut jotenkin ja seurannut. Eli näitä kidutuksen systemaattista harjoitusta pitää seurata. Jos ihmisoikeusneuvoston jäsenmaat olivat mukana tässä. Tietysti tiedän, että Euroopan unioni oli erittäin paljon tukena tässä työssäni, mutta tämän ihmisoikeusneuvoston vallanjako ei ole niin suotuisa Euroopan unionille, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, olisin kiitollinen, jos enemmän tulisi tehtyä samanlaisia toimintoja Euroopan unionissa äh, kansainvälisen rikostuomioistuimen ja muiden myös kuolemantuomion osalta. Tämä vahvistaisi työtä myös kidutuksen vastaisessa työssä. Gomez esitti kysymyksen, tämä oli erittäin kiinnostava. Tämä liittyi äh, laivojen käyttöön. Kuten tiedätte, niin Australian tapaus on melko selvä. Meillä on myös muita tapauksia, jotka liittyvät tähän. Ainakin kaksi tapausta, jotka on vahvistettu myös brittien hallituksen osalta, ja jossa selvästi sanottiin, että Yhdysvaltojen toimittavat tiedot olivat vääriä, mitä tulee tähän asiaan. Nämä tapaukset ovat yleensä sellaisia, että ihmiset on pidetty laivoilla tietyn ajan, ei kovinkaan kaua kaua, kauaa muutaman viikon ajan, ja sitten ää, äh, kuulustaja on tehty, mutta on väitöksiä, jotka menevät vielä pidemmälle. Ehkä Julia Hall voi sanoa tästä enemmän. Tämä vaatii enemmän tutkimuksia. Meillä on paljon väitteitä, joita käytimme tässä raportissamme, koska me olimme sitä mieltä, että meillä ei ole tarpeeksi todisteita, joita voitaisiin esittää, mutta väitteitä oli paljon. Pyrin puhumaan lyhyesti. Kysymys esitettiin mainittiin myös Tomskisin kysymys, joka liittyi suhteisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Yhdysvaltojen, Naton suhteisiin. Minä olen itse ollut aina sitä mieltä, että kun pyrin saada lisää tietoa, niin Yhdysvallat, Yhdysvaltojen hallitus oli aina sitä mieltä, tai sanoi aina, että jos saisimme tämän tiedon sinun saataviselle, niin se olisi huono meidän eurooppalaisille liittolaisille. Ja tämä ihan sama tieto, sain sen myös saman tiedon eurooppalaisilta, esimerkiksi Saksasta, että en, emme pysty antamaan tätä tietoa, koska tämä olisi huono meidän amerikkalaisille liittolaisillemme. Ja presidentti Obamalla on, hän on sanonut tai johtanut e- erilaista politiikkaa avoimuuden suhteen, vaikka vaikka hän ei olekaan toteuttanut kaikkia lupauksiaan, mutta kun yhdessä työskennellään ja pyritään saamaan, pääsemään tästä noidankehästä pois, eli se, että käytetään tekosyynä toista osapuolta. Jos olisi yhteinen aloite, niin sitten ehkä voitaisiin olla tehokkaampia. Tämä on ehkä mielestäni naivia, mutta tätä voisi ainakin yrittää. en ota tässä enempää aikaa, vaan annan tilaisuuden Julia Hallille vastata myös kysymyksiin. Kiitos professori Novak sitten Julie Hall. No niin. No, uskoisin, että se syy, miksi tällaisia yksityiskohtaisia tutkintaprosesseja vaaditaan, on se, että päästäisiin sellaisten asioiden jäljille, joita emme helposti saa selville. Ja täytyy sanoa, että kysymys laivoista on yksi tällainen kysymys. Valitettavasti todellisuus on sitä, että, että, että nämä äh, porsarijat tiedetään, niiden tiedetään olevan olemassa. Olemme kuulleet jopa vahvistettuja tarinoita, nimittäin se, että yhteistyötä ei löydy Yhdysvaltain taholta tässä asiassa on, on äärimmäisen vaikea asia. Ja miksi minä ja varmasti myös professori Novak miksi me argumentoimme sen puolesta, että voidaan saada vastuullisuutta, vastuuta, vaikkakin USA ei olisi yhteistyöstä. Ja meidän täytyy myös argumentoida näin, koska me emme näe, että tällaista yhteistyötä tulee olevan tulossa USA taholta. Me näemme Euroopassa, että aktiivisia tutkinta, aktiivista tutkintaa tehdään, jolle näyttöä löytyy, vaikkakin, vaikkakaan työ, yhteistyötä ei löydy niin me emme voi lähteä siitä, että, että jos ellei Yhdysvaltat ovat lähde mukaan, niin mitä ei voi tapahtua täällä. Ehkäpä jotakin voidaan saada hyvin tutkittua, mutta haluaisin viitata tähän Puolan tutkintaan esimerkiksi se, että mitä löydettiin Liettuassa, että, että siellä on fyysisiä keskuksia, ja olemme saaneet vahvistuksen, että voimme edetä Euroopassa, vaikkakin e USA ei ole halukas valitettavasti tulemaan mukaan. Tämähän tässä voidaan myös ottaa huomioon myös ne yritykset, jotka ovat kuljettaneet näitä vankeja. Nämä on kaikissa USA toimistoissa nämä on epätty, nämä, pyyn, nämä pyynnöt, mutta näemme esimerkiksi Britannian tutkinta, kirjoitustutkinnan osalta, että tässä prosessissa saatta, saatetaan ehkä ää, avata sellainen tutkintalinja, että saadaan enemmän tietoa totuudesta siitä, mikä on urakoitsijoiden rooli näissä ihmisten kuljettamisissa. Haluaisin äh, palata Brennus Ladfordin kommentin. Pyydän anteeksi. Ajatuksena tässä oli se, että implikoidaan sitä, että saadaan oma tutkinta, mutta meillä pitäisi olla ihmisiä valiokunnassa, jotka saattaisivat haluta emme selvitä näitä, näitä, näitä tutkintalinjoja, niin kuin meillä on ollut yhteistyötä Suomen hallituksen kanssa, jossa ollaan selvitetty suomalaisia lentoja, jotka ovat päätyneet Suomeen, jotka sitten ehkä ovat olleet tai eivät ole olleet yhteydessä Liettuan pidetyslentoihin, mutta tämä on tällaista paikan päällä tehtävää työtä, joka, jossa saadaan mandaatti tutkinnan seuran, tutkintalinjojen seuraamiselle ja Ymmärrän kyllä, että resurssointi ei ole niin valtavaa, että voitaisiin palkata suomalaisia tutkintoja, mutta kuitenkin valiokunnassa löytyy asiantuntemusta, jolla tiedetään, millä tavalla luetaan näitä asiakirjoja. Eero Tavares puhui mahdollisesti mahdollisuudesta saada ylipäätään jotain, al- jotain alkua, esimerkiksi työryhmän tasolla. Amnestin linja on se, että että tätä tutkintaa, työtä täytyy jatkata. Jos katsotaan kappale 232, mitä päätösosmassa sanotaan, siinä on hyvin vahvasti sanottu se vakuutus, että tämä väliaikaisen tutkintavaliokunnan työtä jatkettaisiin ja tämä päätösosman kieli ja sen kohdan kieli ei rajaudu siihen, että että äh, saadaan äh, työryhmä, eli äh, pienempi tasoinen selvitysfoorumi kuin valiokunta. Ja sitten läpinäkyvyydestä tutkinnossa olen pahoillani, unohdin tämän, ottaa tämän esille. Täytyy olla hyvin realistisia tässä, että miten tutkinta etenee. Tiedustelupalvelut toimivat salaisesti, tietyissä olosuhteissa, ja hallitukset voivat tietenkin poistaa salaisuuden suojatakseen, tai ottaa salaisuuden käyttöön suojatakseen omia kansalaisiaan tai tiettyä tietoa. Tämä me kuulemme usein. Mutta minä rohkaisisin meitä ajattelemaan tapoja, miten tämän tyyppinen luottamuksellisuus ja salaisuus säilyy taas toisaalta, että saataisiin tietyn mittainen läpinäkyvyys. Enkä oikein ymmärrä, monikaan muukaan ei ymmärrä tätä, että nämä olisivat yksinomaisiin, nämä olisivat eksklusiivisia asiakirjoja. Kanadalaiset ovat tehneet sellaista tutkintaa, jossa hallitus ei lähtenyt ehdottomasti salaisuuden linjalle semminkin, kun ö, tuomioistuin lähtivät toisille linjoille, kiinnostaville linjoille – niin että meitä kiinnostaa saada myös Britannian kirjoituspaneeli mukaan. Julkinen taho, joka olisi riippumatta selvittämässä näitä, näitä salaisuus- vetoomuksia hallituksen taholta ja selvittää sitä juridisesti, ovatko ne tarpeellisia, ovatko ne kohtuullisia ja suhteellisia vaatimuksia. Onhan niitä tapoja varmistaa salaisuus ja varmistaa luottamuksellisuus, mutta samalla, että voitaisiin huolehtia tietystä läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Tässä meillä emme ole olleet riittävän luovia ja me olemme todellakin alikehittyneitä tässä suhteessa. Näin ei välttämättä tarvitse olla. Ja lopuksi vielä tämä kysymys diplomaattisista takkeista ja vakuutuksista on äärimmäisen tärkeää ajatella sitä, miten käytäntö ja politiikka, joka on nyt tullut pikkuhiljaa osa, osaksi tätä todellisuutta. Me näemme jälleen kerran, että tätä käytetään, tätä valtakirjalinjaa käytetään rikostutkintaan, esimerkiksi turvapaikka ja pakolla äh, maahanmuuttotapauksissa. Tässä tavallaan ohitetaan tällainen monenkeskinen äh, sopimusvelvollisuus myös suhteessa äh, on olemassa vissi velvollisuus ottaa esimerkiksi pakolaisia vastaan, sitten katsotaan Britannia, Espanja, Italiaa, niin kuin ja aikaisemmin jos Alankomaissa, sanottiin, että me voimme kiertää tämän velvollisuuden sanomalla, että meillä on lupaus tuosta maasta, että, että tätä henkilöä ei kiduteta, mutta kuitenkin näemme, että näitä käytäntöitä on hoidettu. Tätä käytettiin muun muassa George Bushin hallinnon aikana. Ja minusta meidän täytyy pitää olla valppaina näiden käytänteiden ja politiikkojen suhteen, joita, tapa, joita tehdään tässä aikaisemmassa kontekstissa. Niistä on tullut normaalia käytäntöä, rutiinikäytäntöä monissa jäsenvaltioissa EUn tasolla. Kiitoksia kovasti, Rova Hall. En nyt lähde tekemään mitään pitkiä johtopäätöksiä. Kiitän vain kumpaakin asiantuntijaa tulosta tänne alivaliokuntaan. Toivon, että tämä on nyt tällaisen ajatteluprosessin alku, joka sitten synnyttää konkreettisia toimia. Täällä on tehty aika paljon ehdotuksiakin. Muistuttaisin siitä, että yksi elementti, jota me voi unohtaa, on se, tämä valtiosalaisuusperiaate ja valtioiden erioikeus päättää, mitä ää, tiettyjä laittomia ää, käytänteitä voidaan harjoittaa ää, tämän valtiosalaisuuden varjolla. Täällä on tämä mainittu useissakin puheenvuorossa, että meidän pitäisi ää, selvittää enemmänkin sitä, mikä on parlamentin ää, valvontamahdollisuus suhteessa tiedostelupalveluihin. Ja toteaisin vain, että tällä hetkellä olemme rakentamassa eurooppalaista tiedustelupalvelua. En usko, että tämä tapahtuu kovinkaan nopeasti ja kitkattomasti, koska jäsenvaltiot pitävät omasta salaisuuksistaan kiinni suhteessa muihin, mutta meidän pitäisi selvittää, mitä on tapahtumassa e, tässä ulkosuhdehallinnossa, jolla on oma paikka, paikkansa sillä, että olla, täällä tiedustelupalveluyksiköllä tulee olemaan uusi päällikkö, joka on, joka on tällä hetkellä supan päällikkö. Nimi ei tullut mieleen puheenjohtajalla, mutta tämä on osa sitten tulevaa toimintaohjelmaamme. Kiitoksia. Kiitoksia herra Koljo tästä kirjeen kirjoittamisesta minulle ja, ja Liben äh, puheenjohtajalle ja saa nähdä, miten me saamme yhteistyön pelaamaan näiden kahden valiokunnan kesken. Ja nyt äh, päätän tämän kokouksen. Onko meillä jotain muodollisia juttuja täällä? Me jatkamme sitten lainatussa työpuheenjohtajuudessa ilman tulkkausta ja pyydänkin kaikkia poistumaan salista ja sitten jatkamme suljetuin ovin.